Liebe Kolleginnen und liebe... Hyvät kollegat, Das ist die erste Sitzung. Tämä on meidän ensimmäinen valiokuntakokouksemme tänä vuonna. Ja vaikkakin olen kaikkiin törmännyt jo tammikuun aikana, siitä huolimatta haluaisin toivottaa kaikille onnellista uutta vuotta – Meillä on paljon työtä edessämme. Budjettivaliokunta tekee aina työtä ankarasti, mutta siitä huolimatta 2012 vuosi tulee olemaan ainutlaatuinen työnsä määrän suhteen. Nyt tarkoituksena on äänestää. Meidän täytyy nimittäin valita uudelleen valikunnan puheenjohtajisto, koska vaalikausi on tullut puoli tiehen joten kaikki täytyy hoitaa uudestaan. Minulla on täällä ilo ja kunnia toimia nyt puheenjohtajana ennen kuin varsinainen puheenjohtaja on valittu. Minä johdan tätä äänestystä siis. Also, ich muss formell fragen. Joten äh, muotosyistä joidin nyt kysymään, Onko jollakin ryhmällä ehdokasta puheenjohtajaksi? Salvador, ole hyvä, puhu. Yes, uh, Madam Chairman. Niin, puheenjohtaja. EPP haluaisi ehdottaa Alain Lamassuuria budjettivaliokunnan puheenjohtajaksi. Alain Lamassoure is vorgeschlagen. Alain Lamassuuria on ehdotettu. Kansanpuolue tämän ehdotuksen teki. Onko täällä vastaehdokkaita? Haluaako joku ryhmä ehdottaa jotain muuta ehdokasta puheenjohtajaksi? En näe täällä ketään, joka olisi innokkaasti ehdolla, joten alan totean, että sinut on nyt valittu puheenjohtajaksi. Lämpimät onnittelut. Äänestyksen tulos oli yksimielinen. Kiitos. Merci. Kiitos, hyvät kollegat. Kiitoksia luottamuksestanne. Jutta ei kysynyt, hyväksyisinkö tämän esityksen. Hyväksyn. Kiitos luottamuksestanne ja tuestanne. Hetken päästä sanon muutaman sanan, kun on muu puheenjohtajisto valittu. Nyt seuraavaksi esittäisin, että valitsemme ensimmäisen varapuheenjohtajan. Onko ehdokasta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jöran Färm? Yes, chair, I would like to... Niin, puheenjohtaja. Ehdottaisin Jutta Haugia. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Je propose Esitän, että valitsemme Jutta Haugin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Je vous remercie. Kiitos. Onnittelut. Toinen varapuheenjohtaja. Onko ehdokkaita? Karl Haglund. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Liberaalien nimissä haluaisin ehdottaa kollegaani, uutta kollegaamme George Lyonia. Kiitos. Tervetuloa George Lyon Onko muita ehdokkuuksia tähän tehtävään? Ei. Me julistamme Lainenin valituksi. Félicitations, cher collègue. Pour... Euh, Onnittelut valituille kollegoille. Sitten vielä kolmas varapuheenjohtaja. Onko ehdokkaita Salvador? EPP e haluaisi ehdottaa Jean-Luc Deania. Kiitos. Jean-Luc Dylan hyväksynee tämän ehdotuksen. Onko muita ehdokkuuksia? Tähän tehtävään ei ole. Näin julistan Jean-Luc Dylanin valituksi uudelleen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Félicitations. Onnittelut, Jean-Luc. Sitten neljäs vai viideskö puheenjohtajuus, ei neljäs varapuheenjohtajuus. Jöran Färm. Yes, may I suggest... Ehdottaisin Ivailo Kalfinia. Merci. Kiitos. Ivailo hyväksyneen ehdotuksen. Onko muita ehdokkuuksia? Ei ole. Näin esitän, että pidämme Kalfinia valittuna neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelut, Ivalo. Merci, mes chers collègues. Kiitos, hyvät kollegat. Nyt meillä on puheenjohtajisto täysilukuisena. Sen kunniana on johtaa budjettivaliokunnan työtä kaksi ja puoli vuotta. Se ei välttämättä ole ihan helpoimpia ajankohtia meidän vaalikaudellamme. Mutta uskon, että saavuttavamme tulokset hyvin vaikeina aikoina ensimmäisellä kaudella antavat aihetta toiveikkuuteen, kun ajatellaan, miten työtä jatketaan yhdessä. Tulevan kahden ja puolen vuoden aikana me joudumme käsittelemään hyvin vaikeita taloudellisia ja budjettiasioita, ennen näkemättömän vaikeita unionissa. Ja kiitos esittelijämme, kiitos koordinaattorittemme, kiitos avustajiemme. Haluan kiittää Jose Luis Pachecoa ja kaikki avustajia eri ryhmissä. Kiitos heidän, me olemme pystyneet pitämään kurssin suorana ja hoitamaan budjettia sillä toimivallalla, jonka Lissabonin sopimus parlamentilla antaa. Sitä paitsi me olemme esimerkiksi saavuttaneet sen, että nämä neuvottelut, jotka nyt ovat käynnistyneet ja joista me hetken päästä keskustelemme ensi vuoden talousarvioksi, niin että niissäkin voimme tehdä laadukasta työtä yhdessä neuvoston kanssa. Ja ensi kertaa nämä suuret neuvottelut ovat myös avoimet liittyen myös yhteisön budjetin omiin varoihin, mutta varsinkin liittyen menoihin. Haluaisin nyt kiittää teitä tästä yhteistyöhengestä ja laadukasta työstä, jolla olemme tehneet työtä sitten vuoden 2009. Toivottavasti näin se on jatkossakin aina 2014 asti. Ainakin minä teen kaikkeni, jotta olemme mahdollisimman tehokkaita ja teemme ystävällisessä mielessä ja hyvissä tunnelmissa työtä, vaikka vaikeat ajat ovatkin edessä, mutta sitä tärkeämpää pitää mieli korkealla. No niin, hyvät ystävät, ykköskohta hoidettu, kakkoskohta esityslistan hyväksyminen. Onko tähän jotain huomioita? Jos ei, voimme pitää sen hyväksyttynä. Sen jälkeen aiheiden jakaminen iltapäivän aamupäivän aikana. Ymmärsin niin, että Jean-Luc Duan on toivonut, että aamupäivällä otettaisiin omat varat, kun hän nyt on läsnä, ja totta kai näin teemmekin. Sen lisäksi Ruva Grelier on pyytänyt, että sosiaalidemokraattien varjoesittelijä kollegamme Alfonsin mietinnössä liittyen Mosambikin kanssa tehtävään kalastussopimuksen, niin Alfonsia nyt en ole kyllä nähnyt täällä. No, esitetään kysymys sitten aikanaan. Mutta Rova Grelier toivoisi kuitenkin, että se lykättäisiin iltapäivään. Alfonsi ei ole paikalla sen paremmin kuin Kyrilli Jägään. Me pyrimme sitä sitten käsittelemään, kun he ovat läsnä iltapäivällä. No niin, kiitos. Vielä muistuttaisin, että tämän päivän kokouksessa me Lewandowski on täällä kello 15, jos tarpeen on. Hän on toivonut, että noin kohteliaisuus syistäkin, mutta ihan ystävyyden nimissäkin käydä keskustelua valiokuntamme kanssa heti alkuvuodesta sekä talousarvoesityksestä 2013 vuodelle, mutta myös näistä neuvotteluista liittyen monivuotisiin rahoitusnäkymiin. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ne ovat Kobu Newsissa. Tottaisin vielä herra Michael Toyer, kollegamme alderyhmästä, on valittu talousarvion valiokunnan puheenjohtajaksi. Jan Mylder puolestaan, joka oli aikaisemmin siinä tehtävässä, niin hänestä tulee ensimmäinen varapuheenjohtaja. Eikö? Ei. No näin, täällä paperissa sanotaan. No aika paljon liberaaleja kyllä olisikin sitten joka paikassa. No anteeksi, anteeksi. No joka tapauksessa noin itsekkäästi olen iloinen siitä, että Jan nyt voi näin osoittaa enemmän aikaa meidän työhömme. Kohta neljä. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista. Ne on toimitettu teille tavalliseen tapaan, jos ei ole mitään huomioita kokouksen loppuun mennessä, voidaan pöytäkirjat pitää hyväksyttyinä. No niin, näitä sieltä, että Alfonsikin on tullut paikalle. Sopisiko, että iltapäivällä hoidetaan teidän mietinnää? No, kovasti kiitoksia. Kiitos, kiitos Rova Grelier, joka on sosiaalidemokraattisessa ryhmässä, SD-ryhmässä. E, Varjoesittelijänä nyt ei aamupäivällä voi olla läsnä. Kiitos tästä. Seuraavaksi kohtaan viisi. Parlamentin painopistealueet vuoden 2013 talousarviossa. Ensinnäkin kertoisin valiokunnan jäsenille, että Koordinaattorit ovat päässeet yksimielisyyteen siitä, miten nämä kaksi mietintöä jaetaan talousarvion 2013 osalta. Komission talousarvio menee Giovanni Lavialle onnittelut ja muiden toimielimien talousarviot Derek Vaughanille. Giovanni saakin aloittaa niin, että hän voi kertoa ensi tuntemuksestaan ensi vuoden talousarvon valmistelusta. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan alkuun kiittää teitä ja koordinaattoreita siitä luottamuksesta, jota olette osoittaneet minua kohtaan tässä tehtävässä. Aion suoriutua tästä tehtävästä mahdollisimman hyvin instituutioiden ja kansalaisten hyväksi. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kun tässä ensimmäistä kertaa käymme keskustelua vuoden 2013 budjetista, niin meidän täytyy asettaa tämä budjetti yleiseen kontekstiin. Meillähän on talous- ja rahoituskriisi Euroopassa, emmekä me voi sitä ylenkatsoa ja olla ottamatta sitä huomioon on selvää, että sillä on kielteisiä vaikutuksia niin rahoituksen, tuottavuuden ja työllisyyden suhteen. Sillä on myös vaikutuksia tähän talousarvioon. Tässä vaikeassa tilanteessa Euroopan täytyy yrittää antaa nopea ja konkreettinen vastaus. Vuosi 2013 tulee olemaan vaikea talousarviovuosi. Talousarvio on aina pulmallista, kun on vähän resursseja, mutta kuitenkin monia tavoitteita ja rahoitettavia poli- politiikkoja. Meidän täytyy tehdä työtä niin, että otamme huomioon nämä vaikeudet ja meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan tehokas strategia, elvytysstrategia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun keskustelemme, tämä on ensimmäinen asiakirja, josta keskustelemme, ja on erittäin tärkeää Euroopan parlamentissakin korostaa sitä, minkälaisia tavoitteita parlamentti pyrkii saavuttamaan. Mitkä ovat meidän poliittiset painopisteemme? On selvää, että ennen kuin ähm, siirrymme seuraavaan vaiheeseen, niin on tärkeää antaa teille lyhyesti hiukan Ähm, osviittaa siitä, ähm, mitä tulevan pitää. Meidän täytyy ottaa huomioon äh, ja millä tavalla otamme huomioon tämän, äh, nämä vallitsevat olosuhteet. Äh, talousarvion laatiminen kriisin aikana tarkoittaa sitä, että täytyy olla kurinalainen. Meidän budjettimme täytyy olla tiukka, kurinalainen, mutta samanaikaisesti meidän täytyy ottaa huomioon ne painopisteet, jotka haluamme saavuttaa, jotta saamme aikaan kestävää, vakaata talouden elpymistä. Mitkä on, on, täytyy ottaa huomioon Eurooppa 2020-strategia ja tämä, tasa, tämä talousarvio. Tämän talousarvion tehtävänä on ennen kaikkea työllisyys ja kasvu. Työllisyys ja kasvu ovat sellaisia elementtejä, joihin meidän mielestäni täytyy keskittää huomiomme, jotta jotta pääsemme pois tästä kriisistä, joka koskee suurta, suurinta osaa jäsenvaltioistamme. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös PK-yrityksiin. Niin, nehän ovat erittäin strategisia kehi, kehityksen kannalta, myös innovaatioiden kannalta. Kaksi kolmannesta ää, työntekijöistä Euroopassa ovat PK-yritysten työllistämiä, eli PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä talouden kannalta. Nämä ovat minun tavoitteeni, jotka aion ottaa huomioon vuoden 2013 talousarviossa, jotta voimme saavuttaa sen tavoitteen, joka on luoda uusia työpaikkoja Euroopassa. On erittäin tärkeää, että myös nuoret työllistyvät Ähm, nopeammin. Tällä hetkellähän monet nuoret eivät ole vielä löytäneet pysyvää työpaikkaa. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, äh, että yksittäisissäkin äh, otsakkeissa otamme tämän huomioon. Meillä tulee olemaan mahdollisuus äh, kaikkien erityisvaliokuntien yhteisvaikutuksella analysoida syvällisemmin näitä asioita meidän täytyy myös välittää vahva viesti Euroopassa siitä, mikä on eurooppalaisten resurssien varojen lisäarvo. Jokainen euro, joka käytetään, sen täytyy, jokaisella käytetyllä eurolla täytyy olla lisäarvo verrattuna jokaisen euron, joka kansallisissa talousarvioissa käytetään kansallisten talousarvioiden täytyy olla yhdenmukaisia eurooppalaisten tavoitteiden kanssa. Täytyy löytää sellaista synergiaa, joka johtaa talouden elpymiseen. Toivon voivani kuulla teidän reaktioitanne ja on selvää, että vuosi 2013 on siis rahoitusnäkymien seitsemäs vuosi. Se on viimeinen ohjelmointivuosi, ja sen vuoksi meidän täytyy ottaa huomioon myös se, kuinka ohjelmat ovat edistyneet. Meidän täytyy ottaa huomioon ne äh, kokemukset, joita, äh, joita meillä on tämän vuoden ja aiemmista budjeteista. On erittäin tärkeää, että äh, hyödymme aiemmista kokemuksista, muiden kokemuksista ja tällä tiellä jatkamme eteenpäin. Kriisin aikana vuoden 2013 talousarvio edellyttää vielä enemmän huomiotamme kuin aiemmat talousarviot. Ja jatkuvasti meidän täytyy pitää huoli siitä, kuinka maksatukset ovat edistyneet ja on myös tärkeää, että jäsenvaltiot käyttävät varoja järkevästi, koska Euroopan unionilla ei ole varaa uusiin kriiseihin. Ja siksi olenkin sitä mieltä, ja toivon, että kaikki me olemme sitä mieltä, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä, jotta saamme aikaan sellaisen budjetin vuodelle 2013, joka on kurinalainen, mutta joka myös ottaa huomioon työllisyyden ja talouden kasvun tavoitteet. Merci, monsieur le Kiitoksia esittelijälle. Esittäisin, että nyt kuullaan Derek Vaughania. Hän hoitaa muut toimielimet. Sen jälkeen voidaan käydä keskustelua yhteisesti siitä, miten valmistellaan 2013 talousarviota. Derek, olepa hyvä. Ja, uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegoita siitä, että olen nyt siinä asemassa, jossa olen. Ilomielin hoidan tämän tehtävän kollegani tavoin. Haluaisin ehkä hieman kartoittaa kontekstia. Kyse on tietystikin sama, samasta tilanteesta kaikilla Euroopassa. Meillä on valtavia taloudellisia haasteita edessämme. Tämä täytyy muistaa silloin, kun parlamentin talousarviota laaditaan ja myöskin muiden toimijoiden talousarviota. Eilen komissaari Lewandowski lähetti kirjeen kaikille toimielimille ja kannusti niitä pitäytymään alle 1,9 prosentin lisäyksessä kaikissa toimielimissä. Tämä on tietysti järkevää näissä olosuhteissa. Toinen seikka, jonka haluan ottaa mukaan, tai jonka haluan mainita mietintöjen osalta, on aikataulu. Aikataulu on hyvin tiukka. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä, että halusimme varmistaa, että suuntaviivoista sovitaan ennen kuin puhemiestä antaa arvionsa. Muistaneet, että viime vuonna valitettavasti asia meni päinvastoin. Puhemiesto antoi ensin arvionsa ja sitten vasta me laadimme suuntaviivamme. Näin ei saa käydä enää tänä vuonna. Toinen seikka, joka liittyy aikatauluun tietystikin se, että meidän täytyy sopia alustavista arvioista ennen maaliskuun loppua. Arvio täytyy toimittaa komissiolle, jotta komissio voi ottaa ne huhtikuussa alustavan talousarvioesityksen mukaan. Tästä johtuu, että me toimimme erittäin tiukoissa aikarajoissa. Mietintöluonnokseni on toimitettu kollegoille. Toivottavasti teillä kaikilla on tämä luonnos edessänne. Ensimmäisessä kappaleessa haluan kiinnittää teidän huomionne sivun alaosaan kohtaan yksi. Tämä on ehkä kaikkein tärkein osa koko tätä mietintöä. Tässä minä vaadin sitä, että kaikkien toimielinten talousarvio jäädytetään Tosin tässä on hyvin tiukka muotoilu. Käytän sanaa freeze, jäädyttää. En minä tarko- täällä välttämättä tarkoita sitä täydellisesti, että kaikki jäädytetään, mutta täytyy vain muistaa tarve pitää kiinni juridisesti sitovista sitoumuksista. Käytän tässä sanaa freeze, mutta ehkä tässä neuvottelussa on vielä hieman liikkumavaraa kuitenkin. Sitten kun mennään neuvotteluihin puhemiehistöjen valiokunnan välillä joitakin ajatuksia siitä, missä voitaisiin säästää parlamentin talousarvion osalta. Ei nyt halua käydä lävitse kaikkia yksityiskohtia, tämä ei ole meidän tehtävä, vaan haluaisin antaa jonkinlaisen kokonaisvaltaisen ehdotuksen sen osalta, mistä voitaisiin säästöjä pyrkiä löytämään. Ensinnäkin seuraavan sivun kohta kaksi. Siinä minä vaadin parempaa toimintavälistä yhteistyötä esimerkiksi inhimillisten resurssien käytössä, organisaatioasioissa, teknologian ja kiinteistöpolitiikan puolella. Eilen budjettivaliokunnassa tai pikemminkin äh, alue- ja alue, alueiden komiteassa ja TSKssa puhuttiin yhteistä sopimuksista, joka liittyy näihin asioihin. Ehkä tätä voitaisiin käyttää jonkinlaisena mallina paremmalle yhteistyölle toimijoiden välillä, jotta voitaisiin säästää. Samalla sivulla hieman alempana viittaan muihin mahdollisuuksiin säästää. Esimerkiksi alikäytetyt budjettikohdat, niitä pitäisi syynentää. Joka vuosi jotakin budjettikohtia kokonaan käyttämättä tai niin, raha ei ole käytetty kokonaan. Ja näiden budjettikohtien osalta ehkä pitäisi pyrkiä säästämään jatkossa parlamentin talousarvioista. Sitten kohdassa yhdeksän vaadin sitä, että jäädytetään matkakustannukset ja niin ikään jäädytetään budjettikohdat liittyvät yksittäisten jäsenten määrärahoihin. Sama tapaan kuin tänäkin vuonna tehtiin, pitäisi hoitaa tämä asia toimikauden loppuun mennessä. Ehkä voitaisiin myöskin pohtia tällaista vaihtoehtoa vielä tarkemmin. Nyt pitäisi jäädyttää ehkä rahat vain vuoden 2013 osalta, mutta ei ehkä vaalikauden loppuosalta. Mutta tätäkin voidaan pohtia. Sitten viittaa myöskin kiinteistöpolitiikkaan. Tämä on aiemmin hyvin kiistanainen kohta. Parlamentti on tietystikin, olen pitää kiinni siitä, että kiinteistöpolitiikka on avointa, transparenttia ja olemme mukana keskustelemassa asioista, mutta viimeisessä kohdassa tuossa kappaleessa toteaa myöskin, että mitään uusia rakennushankkeita ei pidä enää ryhtyä ottamaan käyttöön vaalikauden loppuun mennessä. Kollegat ovat varmaan samaa mieltä. Lukuisia kiinteistöhankkeita hoidettiin loppuun viime vaalikauden lopulla ja nyt ei pitäisi ryhtyä uusiin hankkeisiin enää tällä vaalikaudella. Palatakseen sitten kohtaan seitsemän. Otin tämän mukaan mietintöluonnokseen, mutta vielä kerran tämän kohta, johon kollegat ehkä haluavat esittää huomioissa kohdassa seitsemän siellä vaarin puoletonta arviointia, joka kohdistuisi parlamentin talousarvioon. Tätä on vaadittu aiemminkin, näin on ymmärtänyt kollegani Vladimir Mankka esimerkiksi, kun oli esitteli, hän vaati tätä samaa, mutta tähän ei koskaan päästy. Tämä on erittäin tärkeä asia, Jonkun ulkopuolisen tahon pitäisi tulla tarkastelemaan parlamentin talousarviota ja antamaan meille ehdotuksia ja ajatuksia sen osalta, missä voitaisiin säästää. Kollegat ovat varmaan samaa mieltä ja tästä täytyy kenties vielä keskustella. Mutta kuka sitten tämän arvion voi suorittaa ja mitä sitten pitää tutkia? Tätä täytyy vielä työstää tätä kohtaa. Tässä oikeastaan kommentti, jotka liittyvät parlamentin talousarvioon, mutta mitä muihin toimielimiin tulee, niin jälleen kerran vaarin jäädytyksiä talousarvion eri kohtiin, mutta jättäisin tässä hieman vielä varaa ja käytän sanaa kannustetaan jäädyttämään sen sijaan, että pitää jäädyttää. Jotkut toimielimet, niin kuin esimerkiksi yhteisön tuomioistuin, ovat muutoinkin jo paineiden alla ja saattaa olla, että siihen tarvitaankin lisää rahaa. Jälleen kerran vaadin jäädyttämistä muiden toimilten osalta, mutta jätän hieman vielä neuvotteluvaraa kuitenkin. Puheenjohtaja, tässä olivat minun suuret linjaukseni. Puhuin aivan lyhyesti vain tässä vaiheessa. Meillä on suuntaviot, ne täytyy pitää hyvin lyhyinä, ja toivottavasti kollegat sitten yhteistyössä vetävät tätä asiaa saman suuntaan kuin minäkin niin, ettei liikaa lisätä asioita ja tehdä niistä monimutkaisempia. Kiitoksia parahin kollega, kiitos molemmille esittelijöille. Haluaisin heidän laillaan korostaa määräaikoja, jotka ovat tiukat näissä suuntaviivoissa. Joulukuussa esitin jo kysymyksen koordinaattoreille, haluaisivatko he, että me suuntaviivatarkastelun uusisimme vielä ennen kuin parlamentti ja puhemiehistö hyväksyy arvionsa, mitä tulee komission talousarvioon ennen kuin komissio esittää oman talousarvioesityksensä. Koordinaattorit näin toivoivat. Pitivät sitä poliittisesti tärkeänä ja tarpeellisena, että parlamentti kertoo kantansa täysistunnossa 2013 budjetti kysymyksiin heti vuoden alussa. Siksipä aikataulu on tiukka. Se näkyy Kobu Newsistakin, varsinkin Derek Vaughan ensimmäisen mietinnön kohdalla, josta me joudumme äänestämään jo ensi täysistunnossa, ensi kokouksessamme. Sin, gracias, presidente. Bueno, como... Kiitoksia. Kuten herra Lavia juuri totesi, eipä ole ihan hyvät ajat taloudellisesti, historiallisesti ottaenkaan Euroopassa. Siksi tämä ei ole kovin helppo talousarvio tehtävä, kun katsotaan, mitä tapahtuu monissa maissa. Siellä tehdään valtavia korjauksia talousarvioihin, mutta pitää paikkansa myös, että onneksi meillä ei ole tällaista alijäämää meidän talousarviossamme ja siksi meidän täytyy pitäytyä siihen linjan, jonka olemme valinneet emme voi mahdottomia vaatia parlamentilta, ei tietenkään sen suurempia leikkauksia kuin kasvuakaan, kun ei tähänkään asti. Mutta totta kai meidän täytyy edelleen jatkossakin korostaa tärkeitä alueita, joita politiikassa noudatamme, innovaatioita, tutkimusta tai ulkopolitiikkaa. Siksi meidän täytyy edelleenkin esittää talousarviota, joka auttaa jäsenvaltioita antamaan vastauksia kriisiin, käyttää tätä talousarviota yhtenä välineenä, jotta saadaan aikaan kasvua ja työpaikka, kuten Lavia totesi ja kuten suuntaviivassa sanotaan, ja varsinkin nuorten parissa työpaikkoja, koska siellä kärsitään kaikkein eniten näinä päivinä. Siksi minä haluaisinkin, että sen sijaan, että otettaisiin tiukkuus tai kuri johtotähdeksi, niin jotain myönteisempää puhuttaisiin tätä ikään kuin sijoituksena, tukena, että voitaisiin rahoittaa politiikkaa, jota me olemme toteuttaneet näinä viime vuosina, Eurooppa 2020-strategiaa, ja käytettäisiin nimenomaan tätä talousarviostrategian tukenakin, tai muuten käy niin, että EU 2020-strategiakin menee päin mäntyä, kuten monen muunkin kohdallakin, kun ei tukia ole annettu. Jos ajatellaan kahta aikaisempaa vuotta, niin ei tilanne ole sen kummoisempi ja varmasti me olemme olleet riittävän vastuulliset, ettei ole vaadittu mitään kasvua. Ja mielestäni täällä kuitenkin meidän pitäisi pystyä auttamaan rahoitusta. Joka tapauksessa katsotaan sitten, mikä on komission esitys ja mikä sitten on parlamentin kanta siihen, mutta kuitenkin esittäisin kysymyksiä komissiolle varsinkin, en tiedä onko jotain tietoja. 2013 tulee Kroatia myös EU on yksi maa lisää, joka varmasti tarvitsee sijoituksia, poliittista tukea. Se tulee tänne mukaan ja siitä tulee yksi meno, tai sanotaan, että se on uusi sijoitus lisää. Mitä tapahtuu tämän rahan kanssa, jota tarvitaan, jotta voidaan huomioida Kroatin liittyminen? Muutetaanko siinä rahoitusnäkymiä kuten muunkin laajentumisen kohdalla on tehty. Mikä on komission esitys puolestaan, kun ottaako se talousarvioesityksessä jo niin huomioon Kroatian vai tekee sitten kesä-heinäkuussa eh, muita esityksiä. Liittymisen osalta tämäkin mitä huomenna, ei muuta. Merci, Eider. Kiitos, Eider. Minä uskon, että Kroatia aivan varmasti on kuuma peruna keskusteluissa myös talousarvion kohdalla kunkin toimielimen kohdalla ja niiden sisällä. Salvador Garriga. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mikä sattuma, että ensimmäiset puheenvuorot talousarvion tiimoilta ovat espanjaksi. No, olkoon niin. Minä jatkaisin siitä, mihin Giovanni Lavia päätti, että meillä on jo monta vuotta takana taloudellista kriisiä. Ja siksi meidän pitäisi ensin kysyä, ehkä se on yksi meidän tehtävistämmekin 2012 vuonna, niin pitää kysyä, missä määrin unionin talousarvio on pystynyt auttamaan lieventämään talouskriisiä jäsenvaltioissa näiden vuosien saatossa. Minun mielestäni aika paljon, kuten kollega Eiderästä äsken totesi, muut tuhlaavat tai käyttävät ja me sijoitamme. Me haluamme saada aikaan kasvua, taloudellisia mahdollisuuksia. Ja sen pitää olla myös suuntauksena tässä talousarviokäsittelyssä. Se on aina nähtävä sijoituksena. Ja kollega Vuon totesi juuri, ja me tuemme meidänkin ryhmässämme hänen käsitystään, että jos ajatellaan, missä voitaisiin jotain säästää, niin se liittyy ennen kaikkea hallintokuluihin, siis kaikissa toimielimissä. Hallintokuluissa, kun ajatellaan, niin se on kuitenkin aika pieni osa eri toimielinten talousarviota, mutta jos ajatellaan yleistä mielipidettä, että halutaan antaa vaikutelma siitä, että voitaisiin jotain leikata vielä hallintopuolella ja panna enemmän sijoituksiin, niin se olisi aika keskeisessä asemassa. Mekin olemme sitä mieltä, että tämän täytyy olla tiukka talousarvio. Tiukkuus ei sanana pidä mitään kielteistä sisällään. Tiukkuus merkitsee myös malttia maksatuksissa. Jos ajatellaan jäsenvaltioita talousarvioita, niin se merkitsee yleensä leikkauksia, vähennyksiä, merkittäviäkin sellaisia, mutta meillä – se yleensä on sitä, että suuntaamme paremmin ne osat talousarviosta, johon haluamme niitä panna näitä maksatuksia. On hyvä muistaa, että yleensä jäsenvaltioiden talousarvioissa ainoa osa, joka kasvaa 2013, on se osa, joka liittyy siirtoihin Euroopan unionille. Siksi on hyvä pitää tämäkin mielessä, kun aloitamme neuvottelut neuvoston kanssa, kun marraskuussa mennään sovitteluun, että tiukkuudessa ei voida miettiä maksatuksissa leikkauksia unionin talousarviossa. Se merkitsee vain sitä, että paremmin saavutetaan tavoitteet ja miettiä, mihin maksatuksia panna, jos niitä lisätään. Nyt on ennenaikaista ruveta siitä vielä puhumaan ja siksi me tarvitsemme tavallaan vain luottamuksen osoittamisen e-, esittelijöillemme, Lavialle ja Vuonille, niin että haluamme mahdollisimman rakentavassa hengessä tätä tehdä. Tavoitteena on kuitenkin, että päästään eri sovitteluissa sellaiseen kantaan, joka olisi hyvin yhtenäinen eri toimielinten kanssa. Ja vielä lopuksi sanoisin, että emme saa koskaan toistaa viime vuoden sovittelua meidän täytyy päästä sovittelun selkein ajatuksiin, mitkä ovat todelliset luvut jäsenvaltiossa talousarvion toteutuksessa. Jos ei tätä ole, olemme jälleen neuvoston käsissä armoilla, ja sitä ei varmasta täällä sitä haluta. Merci Salvador. Kiitoksia Salvador. Minä luulisin, että viimeinen virkkeesi saa varmaan tuen kaikilta, jotka tuohon sovitteluun osallistuivat. Iltapäivällä sekin on otettava esille komission jäsen Lewandowskin kanssa. Siis se, missä määrin maksatuksia toteutetaan, missä tahdissa ja sitten niiden arviointi. Sehän on myös aihe, jossa viime metrillä törmäsimme vaikeuksiin viime sovittelussa. Karl Haglund. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä ja muita kollegoita, jotka tulevat valituiksi uudelleen puheenjohtajistoon ryhmäni nimessä. Totean, että olen erittäin iloinen siitä, että te olette puheenjohtaja. Meidän budjetti varjoesittelijämme tänä vuonna, herra Alvaro, hän ei voi olla paikalla nyt, mutta jatkossa varmaan on kiivaasti keskustelemassa asioista. Haluaisin kiittää Laviaa ja Vuonia, Vuonia alustuksista. Ensi vuoden talousarjasta Meidän täytyy sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen, että nyt äh, ollaan saamassa pysyvä esittelijä, joka vastaa näistä ralleista, eli maksamatta jääneistä maksumäärärahoista. On täysin selvää, että meillä on paljon sitoumuksia, mutta maksupuolella on ongelmia, niin kuin kollegat juuri totesivat ja myöskin kun otetaan huomioon viime vuoden keskustelut neuvoston kanssa, neuvosto ei aikonut maksaa laskujaan ja tästä olemme huolissamme. Hyvinkin huolissamme ja tähän täytyy nyt puuttua tämän vuoden aikana. Ja on tärkeää, että tähän todellakin puututaan, koska kun tulevissa neuvottelussa puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä, tämä täytyy ottaa uudelleen esiin. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta tämä tulee vaikuttamaan myöskin vuoden 2013 talousarvion neuvotteluihin. Mitä kokonaisvaltaiseen tilanteeseen tulee ja taloudelliseen tilanteeseen, olen iloinen siitä, että Lavia puhui säästämisestä, koska poliittisesti on täysin selvää, että meidän täytyy säästää, olla tiukkoina, mutta samanaikaisesti täytyy muistaa, mitä esittelijä sanoi. Meidän täytyy myöskin katsoa, mitä, mitkä minut lisäävät kasvua. Viime vuonna ryhmämme halusi tehdä joitakin leikkauksia, jotta voitaisiin pitäytyä kokonaisessa tasoon sitoumusten ja maksujen osalta, joka olisi ollut hyväksyttävä, mutta samanaikaisesti haluttiin siirtää kasvua lisääviin elementteihin lisää määrärahoja. Tänä vuonna tulemme tekemään samansuuntaisia ehdotuksia, erityisestikin kun tänä vuonna voidaan paremmin tarkastella ralleja maksamatta jääneitä määrärahoja, niin toivottavasti tähän saadaan parannuksia suhteessa viime vuoteen. Tämä on edelleenkin validi pointti ja toivottavasti vuoropuhelu sujuu hyvin tässä suhteessa. Tämä on erittäin tärkeä herkkä asia monien kollegoiden kannalta. Olen varma, että tulemme tekemään ehdotuksia tämän suuntaisesti, jotta voisimme paremmin siirtää painopistettä kasvua edistäviin elementteihin ilman, että budjetti liikaa paisuu, koska tämä ei ole realistinen tavoite. Tässä puheenjohtaja lyhyesti meidän kommenttimme. Herra Gerbrandi tulee kommentoimaan sitten herra Vuonin osuutta talousarviosta. Merci. Kiitoksia, herra Bokros. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin varoittaa Laviaa siitä, että meidän ei tulisi asettaa talousarviota epärealistiseen kontekstiin. Kasvu ja kasvua edistävä talousarvio eivät ole tämän hetken asioita. Miksi? Siksi, että EUn budjetti on aivan liian pieni sitä varten. EUn budjetti ei ole olemassa kasvun ja työllisyyden edistämiseksi, vaan sen tarkoitus on tehdä investointeja, jotka pienillä alueilla voivat hidastaa työpaikkojen menetystä muualla ja lieventää laman kielteisiä vaikutuksia. Tämä oli kohta yksi. Kohta kaksi on se, että tätä nykyään jopa kansallisetkaan budjetit eivät voi myötävaikuttaa kovin paljon kasvuun ja työllisyyteen. Otetaanpa esimerkiksi ne kaksi maata, joista ähm, edustajat ovat, puheenvuoron käyttäneet edustajat tulevat. Espanjan ja Italian hallitukset eivät pysty lisäämään budjettiin varainkäyttöä tällä hetkellä. Päinvastoin ovat ilmaisseet, muun muassa Elpaisin etusivulla luki eilen, että puoli miljoonaa työpaikkaa tullaan menettämään Espanjassa tänä vuonna kriisin seurauksena. Ja sen vuoksi, että Mariano Rahoin hallituksella ei ole mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin pitää kiinni tiukkuudesta ja budjettikurista. Ja näin tullaan tekemään vielä, tiuk- vielä intensiivisemmin kuin aiempi äh, hallitus on tehnyt ja työttömyyskin tulee vain nousemaan. Lisäksi on tärkeää muistaa se, että koko euroalue, jos, jos koko Eurooppa ei, on lamassa. Useampia työpaikkoja tullaan vielä tästä menettämään, ja Euroopan unionin te, budjetin tehtävänä ei ole luoda työpaikkoja ja kasvua, vaan luoda sellaiset, sellaiset infrastruktuurit, tukea, koulutusta ja tutkimusta, joilla – seurauksena saattaa olla tietynlaisia lieventäviä vaikutuksia näihin kielteisiin trendeihin. Tämän seurauksena emme oikeastaan voi odottaa kasvua, ei ainakaan Euroopan unionin talousarvion ansiosta. Pikemminkin meidän täytyy priorisoida paljon selvemmin. Meidän täytyy miettiä, mihin me haluamme käyttää rahaa ja mitä me haluamme missä kohtaa haluamme tehdä leikkauksia. Sen vuoksi olen tyytyväinen Derek Vaughanin lähestymistapaan. hän sanoi, että tulisi yleisesti jäädyttää kuluja, kustannuksia ja samanaikaisesti täytyy pitää yllä tiettyä joustavuutta. Mutta toteaisin kyllä vahvasti, että kaikkein tärkein prioriteetti ovat Kroatiaan liittymisen seuraamukset ja sen vuoksi meidän täytyy merkittäviä leikkauksia tehdä muun muassa hallintokustannuksiin, rakennuskustannuksiin, infrastruktuuri- ja henkilöstökustannuksiin. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Kiitos, parai kollega. Rova Tryppel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja jälleen kerran lämpimät onnittelut teille valintanne johdosta. Haluaisin viitata täysistuntokeskusteluun, jota käytiin viime viikolla Strasbourgissa. 521 ääntä hylkäsi finanssipoliittisen sopimuksen tarpeettomana ja siksi, että siinä ei kunnioitettu yhteisömenetelmää. Sitereisi nyt konservatiivia Ilmar Brockia. Hän sanoi asian hyvin nasevasti. Meidän ei pidä vain säästää, vaan lisäksi meidän täytyy tehdä rakenneuudistuksia. Ja meidän täytyy myöskin erittäin kohdennetusti sijoittaa rahaa. Juuri tätä parlamentti peräänkuuluttaa suurella enemmistöllä. Kyse on jäsenvaltioiden harjoittamasta politiikasta, mutta meidän täytyy itse asettaa suuntaviivat ja pohtia, miten itse hoidamme oman talousarviamme. Kun parlamentissa 521 ihmistä, eli suuri enemmistö, omaksuu tällaisen lähestymistavan, mitä tästä sitten seuraa ja miten tämä heijastuu meidän keskusteluumme. Kenties meidän täytyy myöskin kriittisesti vielä suhtautua asioihin neuvotteluissa myöskin neuvoston kanssa ja pohtia kaikkea uudestaan. Meidän mittatikkunamme voitaisiin pitää erä Brokkin lausumaa. Se täytyy pitää takaraivossa mielessä. Kaikkien kolmen toimielimen, neuvoston, parlamentin ja komission, täytyy muistaa EU 2020 strategia. Sen pitäisi olla päällimmäinen poliittinen ohjenuora. Sen varassa pitää pohtia, mihin kannattaa laittaa rahaa. Mitä herra Bokros totesi? Hän totesi, että ennen muuta pitää perusrakenteisiin ja kestävään kehitykseen, innovaatioon ja tutkimukseen ja koulutukseen satsata enemmän. Ja mikäli kaikki sujuu hyvin tässä suhteessa, syntyy, uu, syntyy uusia työpaikkoja ja kasvoja. Tämä on se ydinviesti, josta meidän kaikkien pitäisi voida sopia yhteistuumin. Nyt jäsenvaltioissa vallitsee vaikea tilanne. Monet kollegat tähän ovat jo viittaneet, että siellä vain säästetään, säästetään, säästetään. Säästämisen paine on erittäin raskaassa. Mutta on voitu havaita, että maa voidaan säästää aivan rikki menemiseen asti, mikäli ei samalla anneta kannustimia kasvulle ja mikäli vain velasta pyritään pääsemään eroon. Kreikan tilanne on esimerkki siitä, mitä tapahtuu, mikäli säästöjen ja investointien välillä ei saada asianmukaista tasapainoa aikaan. Herra Bokros ja muutkin ovat tästä puhuneet aivan oikein sanakäänteen. Nyt on valtavan suuret säästöpaineet. Kaikkien täytyy säästää meidänkin. Emme voi jollakin tavalla vaatia itsellemme lisää samaan aikaan, kuin kaikki muut kiristävät nälkävyötä. Meidän jäsenvaltioiden täytyy kaikkien ottaa oma vastuumme veloista. Euroopan unionin talousarviostenkään ei ole velkaa. Mutta neuvoston puolella, kun neuvoston kanssa keskustan asioista, vahva argumentti on se, että meidän täytyy keskittyä tiettyihin asioihin ja pyrkiä tiettyihin investointeihin Euroopan tasolla. 2020 strategia pitää ottaa mittatikuksi. Tämä on hyvä argumentti, jonka valossa voimme perustella sitä, miksi joissakin kohdin haluamme lisätä talousarviota, että pääsemme 2020 tavoitteisiin. Tässä minun ohjenuorani ja strateginen kysymys herää. Haluammeko tätä? Haluammeko lähteä tukkanuotta sille neuvoston kanssa? siinä pelossa, että voimme sitten hävitä tämän kamppailun, vai sanommeko suoraan, että neuvostolle, että mitään ei ole tehtävissä, mikäli näin on. Ja mikäli emme luota itseemme, emme usko itseemme, niin onko tässä mitään mieltä sitten enää? Meidän täytyy asettaa tiettyjä tavoitteita. Haluammeko pitää vain neuvoston tyytyväisinä vai mihin me pyrimme? Mikäli sosialistit sanovat ja mitä sanovat ja mitä Brock sanoo, mitä hän sanoo, niin minunkin täytyy on pohtia omia prioriteettejani ja asettaa painopisteet. Mikäli painopistealueita ei voida asettaa, silloin kaikki sujuu vanhaa rat, vanhan rataan, vanhaa tapaan, sama vanha rata. Meidän täytyy erittäin kohdentusti nyt pohtia, mihin laitetaan lisää rahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaa siirretään paikasta toiseen, mikäli tätä ei haluta, ja lähdemme siitä, että neuvottelussa ei kuitenkaan käy hyvin, niin ei kannata heittäytyä tappia, millä on heti kättelyssä. Marraskuussa sitten, kun meillä viime vuonna oli budjettineuvottelut, silloin tulos ei ollut meidän kannaltamme ainakaan kovinkaan hyvä, eikä niin hyvä kuin parlamentti olisi toivonut. Nyt vielä huomio, joka liittyy Derek Vaughanin ehdotukseen. Hänen omaksumansa lähestymistapa on järkevä. Meidän täytyy voida perustella, miksi komission talousarvion kohdalla on järkevää lisätä joitakin menoja. Hallintomenot parlamentissa, niihin täytyy suhtautua erittäin varovaisesti ja todetaan, että me tiedämme kyllä, miten vaikea tilanne tällä hetkellä vallitsee. Hänen varovainen lähestymistapansa Euroopan yhteisön tuomioistuimeen on järkevää. Tuomioistuimen täytyy voida tehdä työnsä, tämä on aivan totta. Ja meidän täytyy kuitenkin samanaikaisesti pyrkiä rajoittamaan omaa talousarviotamme ja suhtautua siellä lisäyksiin erittäin varovaisesti. Ja täytyy tarkastaa myöskin täytäntöönpanoastetta kunkin budjettikohdan kohdalla ja pohtia, miten voitaisiin toimia tehokkaammin ja paremmin ja varmistaa, että hallinto toimii paremmin. Ja niin kuin aiemminkin, minua kiinnostaa saada aikaan kunnollinen tasapaino. Tehokkuutta voidaan lisätä ja meidän täytyy myöskin oppia, ottaa opiksemme huonosta täytäntöönpanosta ja tunnistaa ongelmata. Ja myöskin kun on kyse investoinneista, sijoituksista, niin täytyy taustalla pitää aina mielessä 2020 strategia. Sen valossa voidaan perustella, miksi halutaan johonkin lisää rahaa. Eurooppalaista lisäarvoa täytyy voida saada aikaan. Ja tämä täytyy tehdä selväksi myöskin suurelle yleisölle. Meidän täytyy selittää, miksi me teemme mitäkin. Kiitoksia, Helga Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut teille uudelleenvalintanne johdosta valiokunnan puheenjohtajaksi. Minä olen ollut täällä. No, tämä nyt on neljäs talousarvio, jossa olen mukana. Taas kerran aloitamme kaiken tietämättä ihan tarkkaan, miten EU-varoja käyttö on auttanut EU-maita. Ei siitä ole harmaita haajavistustakaan. Väärinkä sanotaan, hän ajattelee niin, että varoilla on ollut vaikutusta pääsykriisistä, mutta eihän mitenkään perustele sitä. Helga juuri totesi, että meidän täytyy investoida, jotta saadaan talous jaloilleen. Mutta mihinkäs me sitten investoimme? Ainakin vähintään meidän täytyy tietää, kun investoimme, miten varot ovat toteutuneet aikaisemmin, jotta on pystytty auttamaan talouksia jäsenvaltioissa. Minä ajattelisin, että Esimerkiksi globalisointirahaston kaltainen ohjelma, jos on mennyt valtavasti rahaa, niin emme me tiedä yhtään, kuinka moni ihminen on saanut varoja. Me tiedämme, että yrityksille kyllä meni, mutta saivatko ihmiset niitä? Emme tiedä, kuinka moni noista ihmisistä sai uuden työpaikan. Ei siitä ole harvointa käsitystäkään, mihin raha menee. Minä nyt haluaisin sanoa, että esimerkiksi Kreikka on sen jälkeen, kun se on euroon liittynyt, niin 60 miljardia euroa rakennerahastosta pelkästään. Voisiko joku ystävällisesti kertoa, miten niitä on käytetty? Ei ainakaan talouden kasvattamiseen vaikuttaisi. Todennäköisesti vain kulutuksen, mutta ei talouden kasvattamiseen. Voisin laatia pitkän luettelon näistä varoista, muun muassa rakennerahastoissa kriisimaista. Mihin rahat päätyivät? Emme voi vaatia veronmaksajilta lisää rahaa niin, että niitä heitellään ovista ja ikkunoista. Kyllä täällä voidaan suunnitella isoja budjetteja, mutta jos emme tiedä mihin rahaa menee, niin mitä virkaa siellä talousarviolla on? Kriisiaikoina minun mielestäni minun esittämäni kysymys käy yhä tärkeämmäksi. Minä kieltäydyn antamasta yhtään enempää rahaa jäsenvaltioille – kun he eivät kerran tarjoa minkälaista näyttöä siitä, miten raha on käytetty. Kiitos. Merci. Euh, Kiitoksia, Rova Andreasen. Mitä te nyt totesitte ensimmäisestä asiasta, mitkä ovat globalisaatiorahaston tulokset? Me pystymme kyllä antamaan tarkkaan vastauksen. On oikea esittää kysymys. Koordinaattorit päättivät että kun on kyse hankkeiden toteuttamisesta sen jälkeen, kun tehtiin päätös tämän rahaston tulevista hankkeista, niin me hoidamme asian hiukan eri tavalla tässä valiokunnassa. Me perustamme työryhmän ja sittenkin, että työryhmän ensimmäisenä tehtävänä pitäisi olla löytää vastaus teidän aivan oikeutettuun kysymykseen. Sitten toinen huomionne johtaa hyvin perustavanlaatuiseen poliittiseen kysymykseen, kun ajatellaan, että kriisi on käsillä. Nimittäin, tarvitaanko jonkinlaisia ehtoja, jotta voisi saada rahaa rakennerahastoista, kohesiorahastoista, jos maat eivät kerran toteuta talousarviopäätöksiä, joista on sovittu yhteisesti. Se on valtava kysymys. Meidän erityisvaliokuntamme totta kai jo antavat oman näkemyksensä ja meidän täytyy ottaa kantaa myös näihin näkemyksiin. No niin, tässä vaiheessa minä halusin vielä kertoa erään asian. No, on annettu täysistuntosali, joka on aivan selvä kunnianosoitus meidän laadukkaalle työllemme valiokunnassa. Mutta siellä on yksi haitta. Nimittäin Nimittäin kahvia ei tuoda meidän tykömme, mutta sitä on tarjolla kyllä salin ulkopuolella. Ne, jotka nyt ehdottomasti ovat kahvihan pauloissa, niin voivat mennä salin ulkopuolella hakemaan tai pyytää, että avustaja tuo heille kahvia. Euh, alors, tous les coordonnateurs ont pris la parole. Je don... No niin, kaikki puheenvuorot on käytetty poliittisten ryhmien puolesta ja nyt muut saavat puhua. Herra Hebrandri. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Meidän täytyy osoittaa, että olemme vakavissamme äh, budjettikurista äh, pikemminkin kuin olla huolissamme siitä, että kahvia on vaikea saada täällä. Haluaisin ihan alkuun onnitella teitä ja varapuheenjohtajia valinnasta tai uudelleenvalinnasta. Olen tyytyväinen tuloksiin. Ja tälläpä hetkellä haluaisinkin, aivan kuten Karl Haaglund sanoi, haluaisin keskittyä muihin instituutioihin erityisesti. Ja tietysti eri, erityisesti myös Euroopan parlamentin talousarvioon. Olen pitkälti yhtä mieltä Derekin kanssa – olen tyytyväinen siitä, että hän otti esiin tärkeitä asioita. Muutama asia haluaisin itsekin korostaa. Ja Derek myös äh, tässä puhui tehottomuudesta ja päällekkäisyydestä. Me tarvitsemme minun mielestäni tehokkaampaa talousarviota. Täytyy tarkastella, että mihin me rahaa käytämme. Huomasin viime vuonna esimerkiksi sen, että meillä on erityisyksikkö eurooppalaista lisäarvoa varten, jota tämä valiokunta ei halunnut, mutta jollain tavalla päädyimme kuitenkin tilanteeseen, jossa äh, saatiin yksikkö, jolle tosin annettiin eri nimi, mutta joka on kuitenkin ihan sama asia, joten haluaisin enemmän avoimuutta. Ja haluaisin myös avoimuutta siihen, miten lopulta äh, laadimme talousarviomme. Meillä on aika merkillinen suhde puheenjohtajiston kanssa. Toinen seikka, joka mielestäni on tärkeä, on Derekin vaatimus siitä, että Euroopan parlamentin budjettia arvioitaisiin. Meidän täytyy muistaa ja muistuttaa itseämme siitä, että me pyysimme tätä jo viime vuonna kahdessakin eri päätöslauselmassa. Täysistunto pyysi omia osastojaan tekemään tällaisen tutkimuksen. Tähän mennessä pääsihteeri on kieltäytynyt niin tekemästä. Eilen meillä oli budjetinvalvontavaliokunnassa hänen kanssaan kokous ja pyysimme tätä jälleen kerran. Ja hän vastasi, että hän ei näe mitään syytä tällaisen arvioinnin tekemiseen tai teettämiseen. Meidän mielestäni ei pitäisi budjettivaliokuntana tai budjettin valvonnan, valvontavaliokuntana hyväksyä tällaista. Täysistunto on pyytänyt tällaista tutkimusta joten voimme esittää tämän kysymyksemme uudemman kerran päätöslauselmassa, mutta ei sekään ole edes tarpeen. Meidän täytyy muistuttaa vain puheenjohtajista ja parlamentin osastoja siitä, mitä olemme jo kertaalleen tai parinkin otteeseen pyytäneet. Ja minun mielestäni me tarvitsemme tällaisen oman budjettimme arvioinnin, mitä pikimmiten. Viime vuonna pyysimme sitä jotta voisimme käyttää sitä vuoden 2012 talousarvion laatimiseksi. No, se pyyntö tuli liian myöhään, mutta olen aivan varma siitä, että tätä, tällä kertaa tarvitsemme sitä. Kiitos. Merci. Kiitoksia parhaan kollega Jöran Färmä. Thank you, Chair. Uh, just... Kiitos puheenjohtaja. Muutama lisäkommentti yleiseen talousarvioon, mutta sitä ennen onnittelut teille. Olen todella iloinen siitä, että teidät valittiin uudestaan puheenjohtajaksi, koska valikunnassa on vallinnut hyvä yhteistyön henki ja uusi varapuheenjohtaja herra Lyon tuottavasti toimii yhtä hienosti kuin hänen edeltäjänsä herra Alvaro toimi. Ja olen vakuuttunut siitä, että näin on. Joten tilanne on hyvä. Herra Bokros totesi, että EUn talousarvio on liian pieni, eikä sillä voida vaikuttaa Euroopan talouteen. Hän on tietystikin oikeassa, mutta mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi tehdä? Pitäisikö sitä lisätä talousarviota, että voidaan vaikuttaa Tämä olisi järkevä johtopäätös. Ymmärrän kyllä, miten vaikea tämä on. Periaatteessa, no, puhutaanpa nyt vakavasti. Kaikki ymmärtävät, että talouden stimulointi sijoitusten kautta on tarpeen, mutta kukaan ei tee näin, koska sanotaan, että tämä ei ole poliittisesti mahdollista. Mikäli oikean toiminnan toteuttaminen ei ole poliittisesti mahdollista, niin silloin me olemme pahassa pulassa. Meidän täytyy pohtia asioita syvällisemmin. Siksi meidän täytyy pohtia horisontaalisia kysymyksiä. Mikä haluamme saada vakuuttuneeksi neuvoston jäsenvaltiot siitä, että täytyy tehdä jotain, niin silloin me voimme vaikuttaa. Ja meidän täytyy nähdäkseni kuunnella sitä, mitä Balzani sanoi viime vuoden talousarvion osalta. Meidän täytyy pohtia komission ohjelmointia ja täytäntöönpanoa ja analysoida sitä, missä rahat käytetään kunnolla hyväksi ja mihin tarvitaan lisää rahaa, koska meidän täytyy olla kunnollinen pohja, jonka avulla voimme saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me odotamme Francescan kartoittamaa tietä eteenpäin viime vuonna. Hän tämän työn teki ja meidän täytyy tänäkin vuonna varmistaa se, että meidän vaatimamme määrät pistetään sen mukaisesti täytäntöön. Minua huolestutti hieman se, mitä Rova Andreasen totesi. En ole täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Niille tiedoksi, jotka haluavat tietää, on olemassa hyvinkin paljon tutkimuksia rakennerahastojen aikaansaamista tuloksista eri jäsenvaltioista. Lukuisia arviointeja ja tutkimuksia on tehty ja lukuja on saatavilla. Olen Ruotsissa ollut sosiaalirahastoa arvioimassa. Sosiaalirahasto on saanut aikaan paljon tuloksia. Tietoa löytyy kyllä niille, jotka tietoa haluavat, mutta Tietoa täytyy itse etsiä ja itse lukea. Mikä haluamme vahvistaa argumenttejamme keskustelussa, joista tuli erittäin tiukkaa neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa, on äärimmäisen tärkeää, että aloitamme tekemällä hyvää yhteistyötä valiokuntien kanssa valiokunnassa, äh, parlamentissa. Meidän täytyy saada taustatukea muilta valiokunnilta. Ohjelmakautta kausi on tulossa päätökseensä, Meidän täytyy tietää, kuinka paljon tarvitaan uuteen monivuotiseen rahoituskehyksen rahaa. Siksi meidän täytyy varhaisessa vaiheessa aloittaa yhteistyö muiden valiokuntien kanssa, jotta meillä on kunnollinen analyysi ehdotustemme pohjaksi. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki menot toteutetaan laadukkaalla tavalla. Muutoin me vain uppoamme tänne säästämisen suohon. Talouden tilanne on vaikea. Ja meidän ei pidä tehdä sellaisia vaatimuksia, jotka ovat taloudellisesti katsottuna epärealistisia, koska nämä saattaisivat olla haitaksi koko Euroopan. Tässä on minun suositukseni esittelijöille. Merci, euh, mon... Kiitoksia, parahin kollega Monika Holmeier. Dank, Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegani Derek Vuonia. Eilen keskustelimme jo hänen kanssaan suuntaviivoista. Ja haluaisin tukea erittäin laajalti hänen omaksumansa lähestymistapaa, koska hän teki erittäin hyviä ehdotuksia. Viime vuonna, kun parlamentti teki päätöksiään, sovittiin siitä, että koska tilanne on muutoinkin vaikea, parlamentti ei voi itse tehdä kovinkaan monia lisäyksiä omaan talousarvioonsa. Neuvottelut parlamentin hallinnon kanssa tulevat olemaan vaikeita, koska tietystikin hallinnolla on omat käsityksensä asioista, ja tämä on aivan ymmärrettävää. Näinä vaikeina aikoina kaikki ei ole mahdollista. Eilen minuun otti yhteyttä eräs lehtimies. Ikävä kyllä, hän oli saanut tietoa parlamentin jäseneltä aivan järkyttävän suurista lisäyksistä lisäystä, jotka mukaan oli tehty vuoden 2011 ja 2012 talousarvioon. Hän viittasi kiinteistöpolitiikkaan, jota oli parlamentissa harjoitettu viimeisten 20 vuoden aikana. Ja tämä lehtimies oli sitten saanut kiiroutuneen mielikuvan tilanteesta. Ja parlamentin täytyy itse tiukasti rajoittaa talousarviotaan ja tämä lehtimies oli kuitenkin kirjoittanut jo artikkelinsa ennen kuin hän sai oikeaa tietoa tilanteesta. Tällä artikkelilla ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Meidän täytyy olla varovaisia ja säästäväisiä ja huolellisia oman talousarvimme osalta. Lewandowskin kirje tietystikin jo antaa ymmärtää, että komissio itsekin on valmis säästämään. Ja mikäli me pitäydymme tähän linjaukseen, meidän täytyy parantaa yhteistyötä hallinnon kanssa ja tehdä selväksi, että mikä tilanne on. Minun mielestäni hallintoon on hieman parantunut viime vuosina, mutta hallinto voi tehdä ehdotuksia myöskin siitä, missä voitaisiin säästää ja leikata. Viime vuonna esimerkiksi 20 miljoonaa, enemmän kuin 20 miljoonaa, oli määrä säästää tulkkauksesta ja kääntämisestä, mutta tämä ei onnistunut, koska tarvittavaa tietoa ei ollut pohjaksi näille säästöille. Hallinto itse on tietystikin valmis mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja rakenteellisiin säästöihin ja leikkauksiin. Hallinto täytyy kannustaa juuri tällä tiellä. Tämä on enemmän kuin järkevää. Nähdäkseni täällä on vielä ilmaa ja varaa leikkauksille ja muutoksille. weiß ich nicht. Ähm, kun itse olin ministerinä pyysin ulkoisia tutkimuksia kolme yhteensä sellaista ja sitten saatiin 15 miljoonaa Taka säästettyä, mutta samalla se piti maksaa näistä tutkimuksista. Me tietenkin suhtautua kriittisesti, mutta rakentavalla tavalla hallinnon vaatimuksiin. Ja mikäli haetaan ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan hallinnon toimintaa, niin tämä ei ole helppoa, koska ei mekään pysty arvioimaan, miten hallinto toimii, vaikka itse katsomme hyvin läheltä hallintoa. Tietystikin tästä voi keskustella, ei siinä mitään tällaisten ulkoisten arvioiden tekemisestä. Vielä yksi huomio. Meillä on ollut valtavan suuria kiinteistöhankkeita. Meidän pitäisi ehkä hieman keskustella tällaisista, mikäli parlamentin hallinnolta vaadittaisiin kaksi kertaa vuodessa tarkkaan raportti kertomus kiinteistöpolitiikan edistämisestä ja suurten hankkeiden edistämisestä, niin voitaisiin paremmin ö, tarkastella kustannusten muodostumista esimerkiksi sitä, onko hankkeessa mitään järkeä. Ja tämä mahdollistaisi myöskin sen, että voitaisiin estää tällaiset kielteiset ja kriittiset kirjoitukset suuren yleisön piirissä Kaksi kertaa vuodessa voitaisiin pyytää tällainen raporttihallinnolta. Sitten komission talousarviosta yksi pieni lausen pätkä vain. Kun puhutaan kohesiosta ja kohesiopolitiikan vaikutuksista ja myöskin monivuotisista rahoituskehyksistä, meidän täytyy nyt ryhtyä keskustelemaan tästä, koska ei kaikkea voida jättää vuodelle 2014. Meidän täytyy pohtia, mitä vaikutuksia kohesion varoilla on ollut ja alue poliittisten varojen käytöllä. Miten ne ovat auttaneet alueen talouden, alueiden talouden kehittymisen? Herra Roshin kanssa en ole täysin samaa mieltä, koska tulen itse alueelta, jolla 20 vuoden ajan kahden vuoden sisällä yritysten rakenne on muuttunut täysin ja alueellinen taloudellinen tuki, pystytäänkö sillä todellakin innovaatioita saamaan aikaan ja parantamaan alueiden taloutta? Tämä täytyy ottaa äh, keskustelun kohteeksi saattaa olla, että joskus taloudellinen toiminta siirtyy muille alueille kaikesta huolimatta. Täsmentäminen ja kohdentaminen on järkevää. Ei me tarkoita sitä, että pitäisi talousarvion toteuttamisen kannalta aina niin negatiivisesti suhtautua kohesio- ja aluepolitiikkaan. Täytyy katsoa, missä se toimii, missä ei. Rova Tryppelille toteaisin painopistealueiden asettamisesta, että se on järkevää. Neuvostonkin täytyy vastata teostaan. Ja mikäli asetetaan tiettyjä painopistealueita, niin silloin neuvoston kanssa neuvottelusta saattaa tulla vaikeaa, koska mikäli vaaditaan lisää ja lisää, tämä on hyvin vaikea keskustelu, mutta mikäli kohdennetusti valitaan, halutaan lisää esimerkiksi nuorten auttamiseen ja tutkimukseen, niin silloin neuvoston on vaikeampi sanoa ei mikäli ehdotukset ovat järkeviä. Mutta mikäli jatkosta halutaan vain rahaa ja näyttää siitä, että se menee niin kuin kankkulan kaivo, niin ei tästä keskustelusta silloin helppo tule. Kiitoksia Rova Wertmann. Ja danke schön. Auch von meiner Seite möchte ich Ihnen gratulieren Omalta osaltani haluaisin minäkin onnitella puheenjohtaja uudelleen valituksi tulemisesta. Lavia puhui kasvusta ja työllisyydestä. Haluan tätä kommentoida hieman. Varsinkin kun tarkastellaan nuorten tilannetta, ja koulutus- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Hyvinkin koulutetut on nuoret helpommin löytävät kestävän työpaikan, mutta sitten kun on kyse työttömistä nuorista, he, heidätkin täytyy muistaa. Ja elinikäinen oppiminen olisi erittäin tärkeää, ja varsinkin tänä vuonna meidän pitäisi muistaa myöskin ikäihmisiä, eikä unohtaa heitä. Aina vain keskitytään nuoriin sosiaalikustannukset vain kasvavat. Tämäkin täytyy muistaa. Muuten haluaisin vain kiittää kollego teidän kommenteista, ja todella, että he puhuivat hyvinkin järkevästi. Kiitoksia, hyvä kollega, siitä, että ha, että vanhusten puolesta veto sitten. Minä voin puhua aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. On erittäin hyvä, että Derek ei puhu meidän palkkiotemme indeksoinnista. Toivottavasti tämä koskee myös sitten virkamiehiä. Kun sitten painopistealueita, painopistealueita lyödä lukkoon taloudessa sinällään ihan hyvä, komiteat, virastot ja niin edelleen. Ehkä siellä tehdä leikkauksia, mutta kuitenkin edelleen on petoksia olemassa, varsinkin yhdessä maassa, jossa on saa käytetty varoja ja jopa miljoonista on kyse. Olen tavannut enää lähettiläänkin, joka totesi, että varsinainen hallinnollinen kaos oli tuossa maassa eri, eli parantamisen varaa on myös valvonnassa. Minä haluaisin, että Olafia vahvistettaisiin ja tilintarkastustuomioistuinta. Siellä tehdään erinomaista työtä, joka voi kantaa hedelmää. Kiitoksia, hyvä kollega. Herra Geier. Ja, danke, Herr Präsident, auch von meiner Seite natürlich. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella valiokunnan puheenjohtajistoa sen kokoonpano on hiukan muuttunut. Mielestäni laadukkaan varainkäytön tavoite on erittäin arvokas tavoite, myös kun keskustelemme neuvoston kanssa. Olen myös budjetinvalvontavaliokunnan jäsen ja meidän joka päivästä leipäämme on valvoa sitä, mitä jäsenvaltioissa tehdään. On muistettava, että suuri osa EUn budjetista kuuluu yhteis- hallinnoinnin piiriin, joten meitä kyllä toki kiinnostaa se, miten varoja käytetään jäsenvaltioissa. Varainkäytön laadukkuuteen liittyy parikin ulottuvuutta. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat budjettia järkevästi ja täytyy myös ajatella, minkälaista säästöpotentiaalia jäsenvaltioissa voisi olla. Annan esimerkin Saksasta. Mitä pidempään olen ollut tekemisessä tämän asian parissa, sitä enemmän minulla on sellainen vaikutelma, että edunsaajat, ja tämä saattaa päteä myös muihinkin valtioihin, mutta Saksasta puhun nyt minä, nettomaksajien keskuudessa vallitsee sellainen tunnelma, tunne, että suuri osa EUn budjetista on meidän rahaamme, koska me maksamme budjettiin niin paljon, joten haluamme myös saada siitä irti niin paljon kuin mahdollista väliäkö hällä, mitä tarkoitusta varten puhun nyt tässä siis todellakin Saksasta. Holmaier täällä pudistelee päätään, ehkä Bayerissa on eri tilanne, mutta haluaisin vain sanoa seuraavan, että me muun muassa maatalousmaksuja maksamme sellaisille maatiloille, jotka kyllä toimivat ekologisesti hyvällä, hyvältä pohjalta, mutta emme välttämättä tiedä, ketkä ovat edunsaajia. Ja Nordfalen Westfaliassa ää, muun muassa ää, on paljon hiilikaivannaistoimintaa. Ja tarkoitus on parantaa maankäyttöä entisestään. Ja no, alueellinen energiayritys, jonka tilanne ei välttämättä tällä hetkellä ole kovin hyvä, saa puoli miljoonaa euroa vuosittain Euroopan unionin talousarviosta, jotta se voisi palauttaa maan hyvään ekologiseen tilaan. Mutta eihän tällä ole mitään tekemistä budjetin järkevän täytäntöönpanon kanssa – emme me voi vakavissamme väittää, että tässä on kyse kyseisen sähköfirman jäämisestä. Ei, tässä on kyse siitä, että rahaa halutaan palauttaa Saksaan, tarvittiinpa sitä tai ei. Siksi meidän täytyy hiukan katsoa vähän mm, varainkäytön laadukkuuspuolta. Siihen pitää kiinnittää huomiota. Täytyy myös tähdentää sitä, että myös jäsenvaltioilla on oma vastuunsa kannettavanaan eurooppalaisten varojen järkevän käytön suhteen. Jos jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet varoja järkevällä tavalla tai hyvin, niin siihen täytyy kiinnittää huomiota ja toki myös rakennerahastojen täytäntöönpanoasteen virhe marginaali on edelleenkin liian korkea. ne kolme maata, joissa on kaikkein korkein virhemarginaali, ovat maita, joita tilintarkastustuomioistuin kyllä valvoo. Muun muassa Britannia on näiden maiden joukossa. Tämä oli vain anekdootti. Toinen seikka, josta voimme keskustella, on se, kuinka voisimme parantaa mm, resursseja molemmin puolin. Esimerkiksi tupakan salakuljetuksesta koituvat vahingot ovat noin 10 miljardia euroa. Yksi miljardi meidän budjetistamme, yhdeksän miljardia jäsenvaltioiden budjetista. Menee haaskoon. Joten jos me pystyisimme puuttumaan näihin asioihin, niin myötävaikuttaisimme lain, oikeuden toteutumiseen ja myötä vaikuttaisimme myös talousarvion äm, tervehdyttämiseen. Yksi miljardi sinne tai tänne, voisi joku sanoa, mutta minä olen ollut täällä kaksi ja puoli vuotta, joten tämä on kolmas budjetti, josta keskustelen, niin jos, ja jos oikein muistan, niin olemme paljon pienemmistäkin ö, äh, summista olleet huolissamme aiemmin. En effet, en effet, mon cher collègue. Monsieur Godmanis. Totta pitää. Herra Kotman. Thank you very much. Uh, I would like to say two things. One is... Pari asiaa sanoisin. Selvää on, että ei tässä ole minkäänlaista saumaa päästä korkeampiin lukuihin kuin mitä Lewandowski on esittänyt. Niin siltä se näyttää. Eli tässä täytyy nyt pelata ei-kasvun kanssa. Minä esittäisin yhtä esitystä. Ei ole helppoa painopistealueessa löytää kielteisiä, negatiivisia, mutta on se yksi mahdollisuus. 2013 on oleva näiden rahoitusnäkymien viimeinen vuosi. Yksi tapa katsoa painopistealueita olisi ehkä määritellä uudelleen, mitä voidaan maksaa eri kohdissa. Katsotaan seitsemää vuotta, rahoitusnäkymiä siis, niin siellä on aika paljon budjettikohtia, joissa ei ole juurikaan saatu aika tuloksia. Ajatelpaa lisätarvosarviota 2010 loppuvuodesta tai 2011 loppuvuodesta, niin huomaa, mistä on otettu ja minne pantuu. Ei siellä niin montaa ole tällaista kohtaa. Ne ovat poliittisesti hyvin arkaluontoisia kaikki, mutta jos ei tuloksia saa aikaan eikä rahoja pysty käyttämään, niin ei ole kyllä mitään oikeutta tivata, että kaikki loppuvuodesta maksetaan. Ei sellaista moraalista oikeutta ole vaatia rahoja. Jos ei kerran pysty edes käyttämään tavallisen tapaan näitä varoja, Minä olen yleensä ollut hyvin avoimin mielin. Mutta kolme seikkaa on aivan selvää. Ensinnäkin, että käyttöaste on ollut hyvin alhainen, myös takaisinperinnässä. Joskus komissio käyttää tätä suunnitelmaa, kun ei varoja ole käytetty jossakin kohtiin Tämä oli erityissuunnitelma, joka 2008 hyväksyttiin. Eikä sitä ole toteutettu anteeksi vain. Ja jos joku sanoo, että antakaa nyt rahat loppuvuodesta, niin kyllä me käytämme kaikki niin kyllä se menee kankkulakaivoon. kaivoon. Ja sitten kehitysohjelmasääntö. Jopa 14 prosenttia on noin vain otettu viime vuonna miljardi kaikkiaan 2010, kuten viime vuonnakin ja tänäänkin vuonna noin 300 miljoonaa ainakin. Eli yhteisrahoitus järjestelmä ei toimi maaseudun kehittämisessä. Minä olen suuri maatalouspolitiikan kannattaja, mutta sitä on syytä syynätä, jos ei se kerran toimi. Näiden ratusnäkymien loppupuolella tehdään sitoumuksia ja viime hetkellä ne ehkä toteudu ja sitten rahat sysätään sinne. Kolmanneksi. Tämä on tämä viimeisin paperin, jonka tänään olen toimittanut teille, joka liittyy käyttöasteeseen. Siellä on myös pantu järjestykseen. Täällä ei ole perinteenä ollut, että täällä nimitetään ja panan häpeäpaalumaita, mutta hyvin selvää on, että siellä on maita, jotka eivät ole toteuttaneet kunnolla. Jos eivät kerran toteuta talousarviota, niin jotain tarvitsisi tehdä, ettei sitten viime hetkellä tulla vaatimaan rahoja erityistoimia varten. Ihan selvää on, että niillä ei ole mitään vaikutusta tai vain kielteistä vaikutusta. Tästä syystä minä esittäisin esittelyä varjoesittelyä, että katsoisivat kohtia, joita ei ole toteutettu, ei pelkästään yhtenä vuotena. Minä voin kyllä taulukot tarjota. Minä olen seurannut näitä sitoumuksia maksumäärärahoja vuodesta 2007, niin se menee ylös ja alas ja ylös ja alas Joissakin kohdin on ihan selvää, että ei ole mahdollista enää kuroa umpeen sitä vajetta, joka on syntynyt vuoden kuluessa. Yksi tapa on miettiä sitä, miten joku on käyttänyt ja toteuttanut se kunnollisella tavalla. Ja niille etusia sitten, jotka tekevät kunnolla työnsä, käyttävät varat ja sitten katsotaan, jos jotain ongelmia siellä sun täällä, jos ei pystytä toteuttamaan, niin ja sitten annetaan viime hetkellä. Tämä on minun esitykseni, miten tilannetta voidaan tarkastella. Jos ei mitään voidaan lisätä, niin ei siinä kovin kaksinen tulevaisuus ole, mutta ainakin jaetaan rahaa niille, jotka tekevät kunnon työtä. Kiitoksia vasta. Merci, mon cher. Kiitoksia parhain kollega. Jos nyt oikein ymmärsin, haluatte luokituslaitoksen luoda, joka on erikoistunut nimenomaan arvioimaan Euroopan varojen käyttöä. Loistava aloite. Jan Müller. Thank you, uh, chair. Also my... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella teitä ja muita puheenjohtajiston jäseniä valinnasta. Mehän puhumme nyt tässä vuoden 2013 budjetista ja meidän täytyy ymmärtää, että vuosi 2013 tulee olemaan oleellinen vuosi. Jos monivuotisesta budjetista ei saada yhteisymmärrystä, niin kyllä 2013 budjetti tulee olemaan aika suuntaa antava. Se tulee myös tarkoittamaan sitä, että suuri yleisö tulee keskittymään maksatuksiin, maksubudjettiin, ja jos nettomaksajat voivat vaikuttaa asiaan, niin budjetista tulee mahdollisimman alhainen. Siksi on tärkeää, että onnistumme löytämään oikeat luvut. Jos katsomme viime vuosien rituaaleja, niin yleensä aina komissio ehdottaa tiettyä maksumäärärahojen lisäystä. Neuvosto on sitä mieltä, että se on järkyttävän, järkyttävää. Sitten tehdään kompromissi, joka yleisesti tarkoittaa pientä korotusta, mutta aina huhtikuussa komissio ilmoittaa kahdesta kymmeneen miljardin jäämästä edellisestä budjetista, joka lähetetään jäsenvaltioille. Ja komissio aina puhuu tästä samasta lisäyksestä, joten on äärimmäisen tärkeää, että kerrankin saamme komissiolta oikeat luvut. Ja meidän täytyy keskittyä tähän, koska mitä tahansa sanotaankin, niin jos me sitoudumme johonkin, ja jos oikein muistan, niin tämän vuoden lisäykset ovat 3,7 prosenttia, niin emme me voi aina vedota inflaation tai johonkin muuhun, vaan meidän täytyy löytää parempi tiedonvaihtojärjestelmä komission kanssa ja olisi myös hyvä ottaa huomioon jäsenvaltioiden arviot, koska ennen kuin komissio lyö lukkoon budjetin, niin se ottaa huomioon kai jäsenvaltioiden arviot. Ja sikäli kun muistan oikein, niin jäsenvaltioiden arviot ovat aina paljon korkeammat kuin mitä komissio lopulta ehdottaa. Joten tämän vuoden budjetissa meidän täytyy keskittyä vuoropuheluun komission kanssa siihen, miten saamme nämä oikeat luvut. Mehän saamme kuukausittain tietoa asiasta mutta kuten sanoin, niin vuosi 2013 tulee olemaan tärkeä vuosi, koska jos monivuotisesta rahoituskehyksestä ei saada yhteisymmärrystä ja päätöstä, niin tämän vu- ensi vuoden budjetti on tärkeä tuleville vuosille. On tärkeää saada oikeat luvut. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia parhaan kollega. Viimeisenä herra Jaara. Puhujelma mikrofonia. Mein Glückwunsch an das Ensinnäkin onnittelut uudelleenvalintanne valintanne johdosta, arvoisa puheenjohtaja. Mielenkiintoisia aikoja on edessämme. Maatalouspolitiikasta olen eri mieltä kollegani Gairin kanssa, joten ehkä on parempi, että en puhu siitä paljoakaan. Maatalouspolitiikan menot ovat suuret. Olen itse toiminut tällä alalla 90-luvusta lähtien ja aina maatalouspolitiikkaan kohtaan hyökätään ja, ja todetaan, että viljelijöiden pitäisi toimia paremmin niin kuin yrittäjät muutoinkin toimivat ja sitten aina leiketään maatalouspolitiikasta. Tämä aina jatkuu tämä sama peli. Mutta tämä ei käy kuitenkaan, kuitenkaan päinsä, mikäli vain tehokkuutta lisätään – Mikäli rahaa leikataan, sitten täytyy toisaalta va- varmistaa tehokkuus. Ja sitten samanaikaisesti ö, hinnata nousevat. Ja tietystikin hinnat täytyy, hinta täytyy muodostua markkinoiden mukaan. Tämä on tietystikin järkevää. Mutta tämä kaikki ei saa johtaa siihen, että että ihmiset eivät pysty enää elää, elämään maatilastaan. Kyse on niin kuin kenkään tahansa muunkin tulotasosta. Tulotasojen täytyy olla kohtuulliset. Olen todellakin sitä mieltä, että olisi hyvä, mikäli eurooppalainen maatalouspolitiikka hoidettaisiin siten, että se enemmän niin kuin ammatillista toimintaa takaa yrittäjyystoimintaa ilman, että veronmaksajat joutuvat maksamaan siitä, että viljelijä ei viljele. Minusta olevan oikein, mikäli todetaan, että meidän täytyy varoa varsinkin huonoina aikoina. Ei pidä pelkästään säästää, vaan joskus säästetään liikaa niin, että koko säästön kohde menee ihan kaput. Meidän täytyy tietystikin hyvinä aikoina pystyä säästämään huonoja aikoja varten, vähän niin kuin raamatussakin. Hyvinä aikoina täytyy pistää jotakin sivuun huonompia aikoja varten, mutta mikä tarkastellaan talousarviota, niin viimeiset 50 vuotta on ollut pelkkiä huonoja aikoja. Siltä se nyt vaikuttaa. Koskaan ei ole pistetty säästöön rahaa. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että hyvinä aikoina pitää myöskin säästää, mutta silloin säästetään huonoja aikoja varten. Kolmas huomio vielä. Meidän täytyy nyt toimia tässä viisaasti ja argumentoida viisaasti, silloin kun käydään julkista keskustelua suurin yleisökin suuntaan. Ja mikäli kaikille jäsenvaltioilla on omat ongelmansa, ylipäänsä haalia rahaa omiakin talousarvioitaan varten kokoon ja jatkuvasti jäsenvaltioissakin säästetään. Meidän täytyy Brysselissä esittää oikeat argumentit päätöstämme tueksi. Ja eikä pidä tuhlata liikaa, vaan täytyy tietty raja pistää minullekin. Ja meidän täytyy, parlamentin täytyy kuitenkin pystyä toimimaan jatkossakin. Sen täytyy olla työkykyinen, toimintakykyinen mikäli säästömahdollisuuksia on, niihin täytyy tarttua. Minun mielestäni esimerkiksi kiinteistöpolitiikka ja rakennusten käyttö ja investoinnit ja kiinteistöpolitiikkaan ovat yksi ala, jolla voitaisiin säästää. Mitä tulee sitten ulkoisiin tutkimuksiin, ulkoisten toimijoiden tekemiin tutkimuksiin, niin usein politiikan puolella äh, laaditaan tutkimuksia silloin, kun itse ollaan niin raukkamaisia, ettei haluta ottaa päätöksiä omista vastuuta omasta päätöksistä, eikä uskalta tehdä päätöksiä. Sitten annetaan tutkimus ja sitten tutkimuksen perusteella voidaan tehdä päätöksiä. Tämä tutkimus voitaisiin jättää tekemättä, tästäkin säästettäisiin. Meidän pitää olla riittävästi rohkeutta itsellämme tehdä päätöksiä. Mikä toisaalta on tarpeellista? Me voimme ottaa opiksemme kokemuksistamme. Esimerkiksi kohesiopolitiikka on mainittu usein otteeseen. Itse tulen alueelta, jolla kohesiopolitiikka on toiminut hyvin. Seuraavalla tukikaudella me tipahdamme pois ykköstukialueelta. Tietysti tämä on hyvä uutinen, mutta kun on kyse aluepolitiikasta, tämä on hieman ärsyttävä, koska se tarkoittaa sitä, että saa vähemmän tukea. Mutta tosiaan tämä on hyvä merkki siitä, että kohesiopolitiikka on purruta. Ja nyt voidaankin esittää kysymys, millä alueella 20 vuoden ajan on onnistuttu saamaan aikaan kehitystä kohesiopolitiikan alueella ja miksi joillakin alueilla on onnistuttu ja joillakin ei. Tästä voitaisiin ottaa opiksi, muilta voidaan oppia. Vielä viimeinen huomautus. Rehellinen ja rakentava vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa pitäisi hoitaa kuntoon. Minua ärsyttää se, että jäsenvaltiot saavat jatkuvasti uusia tehtäviä lisää kontolleen, mutta sitten rahoituksesta kun on kyse, kukaan ei halua varmistaa rahoitusta. Täällä Brysselissä päätetään ja sitten sanotaan, että Euroopan parlamentti on antanut jatkuvasti lisää tehtäviä, mutta sitten tasolla ei niitä voida toteuttaa, koska sanotaan, että rahaa ei tipu. Meidän pitäisi käydä vuoropuhelua ja todeta, että me kannatamme kurinalaisuutta mutta ja että aina kun päätetään uusista tehtävistä, nämä tehtävät täytyy voida rahoittaa ja antaa lisää rahaa. Esimerkiksi Kroatian liittyminen on yksi esimerkki. Eikä päänsä, että yksi päättää ja toinen maksaa viuluto. Meidän täytyy päättää asioista ja maksaa asioista yhdessä. Tässä minun mielestäni riittävästi on jo pohdin, pohdinnan aihetta jatkokeskustelua silmäpitäni. Kiitos, parasin kollega. Todellakin lihavat ja laihat lehmät ovat raamatussa mainittu Joosefin kirjassa. Ja meillekin se on ihan hyödyllinen viittaus, kun neuvotteluja käydään monivuotisista kehyksistä. Nimittäin kun törmäämme suuriin vaikeuksiin talousarviossamme, niin siinä on se, että meillä on oikeutta – ottaa lainaa. Emme voi olla alijäämäisiä, ei meillä voi olla velkaa, kuten Rova Tryppel juuri totesi. Mutta sen sijaan me joudumme ylijäämän maksamaan joka vuosi jäsenvaltiolle takaisin. Totta kai olisi aika paljon kivempaa meidän kannaltamme, jos me voisimmekin panna aittaan lihavilta vuosilta ylijäämän ja tukea sitten laihoina vuosina tukea politiikkaa. No niin, esittelijämme saavat vielä puheenvuoron niin, että voi päättää keskustelun. Kiitos kaikille puhujille. Pari täsmennystä ja huomiota omalta osaltani kuitenkin ensin. Meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia siinä, että muut valiokunnat parlamentissa eivät ole vielä saaneet aikaa tutustua painopistealueisiin ensi vuoden talousarviossa. Me Haluamme tietää heidän tuntemuksensa ennen kuin me kerromme kantamme painopisteisiin. Esittelemme ottavat sen huomioon ja tästä syystä sitä paitsi tänä vuonna talousarviokäsittelyssä on kyse yleisistä ensisijaisista painopistealueista. Ja sitten toisaalta vielä sanoisin, tästä puhutaan kyllä vielä komission jäsenen kanssa iltapäivällä – mutta haluaisin kuitenkin palauttaa mieliin, että sovittelussa viime vuoden marraskuussa minä parlamentin valtuuskunnan nimissä totesin, että me järjestäisimme yhdessä muiden toimielimien kanssa, siis komission ja neuvoston kanssa, tänä keväänä työtapaamiseen niin, että tehtäisiin vihdoinkin selväksi maksumäärärahojen ja niiden käytön tilanne. Komission jäsen Lewandowski varmasti iltapäivällä kertoo tarkempia lukuja, jotka ovat aika hämmästyttäviä siinä, missä määrin viime vuoden lopussa oli käytetty maksumäärärahoja. Kuten moni täällä totesi, tämä on tehtävä nyt kaikkiaan selväksi. Vielä kertoisin niille, jotka eivät ole perillä tästä asiasta valiokunnassa – että meidän valiokuntamme on ottanut varteen meidän esityksemme ja siksi parlamentti onkin päättänyt joulukuisessa täysistunnossaan, että kun meillä on tämä uusi käytäntö, ohjausjakso, että meillä olisi parlamenttien kesken aina tapaaminen helmikuussa – näin Euroopan parlamentin edustajat voivat tavata kansallisten parlamenttien edustajia, käydä keskustelua koko talousarvopolitiikasta. Siis 27 jäsenvaltiossa. Ja varsinkin siitä tavasta, jolla kukin on noudattanut kuria ja tavoitteita. Mutta yhtä lailla myös kaikista sitä politiikasta, jota on rahoitettu yhteisessä talousarviosta – Se on erittäin tärkeää myös, jos ajatellaan meidän valistustyötämme, jota joudumme tekemään hallitusten ja kansallisten parlamenttien suuntaan, niin että tajuttaisiin, että Euroopan unionin talousarviolla omat piirteensä, omat ansionsa. Se poikkeaa paljon kansallisista talousarvioista, varsinkin kun nyt joudutaan tekemään leikkauksia ja säästöjä, niin on kuitenkin tietty menotaso säilytettävä – sijoituksissa niin, että voidaan tukea taloudellista toimintaa jatkuvaa varten. Tämä on otettava huomioon, kun me arvioimme summia ja rakennetta unionin talousarviossa. Sitä paitsi meillä on tulossa myös tämä tyyppinen tapaaminen piakkoin, mutta se enemmänkin konferenssin muodossa. Siellä on mukana myös neuvosto. Tämä toteutuu, kun meillä on uusi budjettikokous maaliskuussa tulossa. Sitä valmistellaan puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa. Siitä kerron myöhemmin enemmän, kun olen tavannut Tanskan valtiovarainministerin. No niin, ensinnäkin Voan ensinnä ja sen jälkeen Giovanni tämän kierroksen jälkeen. Derek. Uh, thank you, President. I, first of all thank, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kollegoita heidän rakentavista ja myönteisistä kommenteistaan keskustelun aikana. Erityisesti kiittäisin herra Bokroshe ja Rova Tryppeliä siitä, että he muistuttivat meitä siitä, että meidän täytyy saada aikaan tasapaino. Me kaikki ymmärrämme, että meillä on tärkeitä veloitteita, jotka täyt, joista täytyy pitää kiinni, esimerkiksi Kroatian liittyminen. Niin ikään on tärkeää muistaa, että mikäli voidaan parantaa tehokkuutta parlamentista, ja tehdä investointeja tätä varten, niin silloin meidän täytyy olla halukkaita näin tekemään. Hienolta kollegat ymmärtävät, että säästöjä voidaan tehdä myöskin parlamentin hallintobudjetista ja kaikissa muissakin toimijoissa voidaan toimia samoin. Tästä kerron esimerkkejä mietintöluonnoksessani vielä tämän päivän aikana. Gerbrandi viittasi siihen, miten vaikea on joskus saada selkoa parlamentin budjetista. Joskus on hyvinkin vaikea saada tietoa, joka olisi tarpeen. Tiedon kaivaminen on kovin työlästä. Olisi hyödyllistä, mikäli meillä olisi puolueeton arvio parlamentin talousarviosta, ei ulkoinen arvio, vaan puolueeton arvio, kollegoiden kanssa voidaan vielä keskustella siitä, kuka tämän arvion voisi suorittaa ja mitä siinä pitäisi tutkia. Suhtaudun hyvinkin avoimellisesti keskusteluun tämän asian osalta, mutta minun mielestä tämmöinen puolueiden tutkimus pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin saada aikaan säästöjä myöskin niin nopeasti kuin mahdollista. Yhdestä ehdotuksesta, jonka Rova Holmaier teki, pidin aivan erityisesti. Hän totesi, että kaksi kertaa vuodessa pitäisi vaatia parlamentin kiinteistöpolitiikkaa koskeva ajantasainen raportti. Kollegatkin varmaan pitäisivät tätä hyvänä. Jonkinlainen muutosesitys voitaisiin tehdä tätä silmää pitäen. Muistuttaisin kollegota vielä aikataulusta. Puheenjohtajakin varmaan vielä tämän ottaisiin, mutta kuten totesin, aikataulu on erittäin tiukka. Tarkistukset täytyy tehdä 31. tammikuuta viimeistään. Merci, mon cher. Kiitoksia, parhaan kollega. Todellakin määrä aikaa on 31. tammikuuta kello 10. Me toimitamme äänestyksen kokouksessamme 6. helmikuuta. Näin puhemiestö voi jatkaa keskusteluaan talousarvio esityksestä tai arvioista. Niistä äänestetään täysistunnossa helmikuu kakkosessa. Giovanni. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegoita tästä mittavasta keskustelusta ja tästä aivoriihestä, joka on mahdollistanut sen, että olemme voineet käsitellä näitä asioita pidem, laajemminkin kuin vain itse aiheen rajallisesti. Keskusteluista on ilmennyt useitakin hyödyllisiä elementtejä, sellaisia, jotka liittyvät niihin päätöksiin, joita meidän täytyy tehdä. Päätökset voivat olla hyvinkin täsmällisiä ja mitä paremmin olemme informoituja, sen paremmin, parempia päätöksiä voimme tehdä. Täällä puhuttiin menojen laadukkuudesta. Joku muu viittasi siihen, mikä vaikutus meillä olisi kasvuun jäsenvaltioissa. Joku muu puhui siitä, mikä, näiden, mikä varainkäytön vaikutus on, mutta yksi asia on varma. Meidän täytyy ähm, ajatella, millä tavalla ähm, voimme mahdollisimman tarkkaan arvioida varainkäyttömme vaikutusta jäsenvaltioissa. On erittäin hyvä, että komissio jatkossakin antaa meille tämänkaltaista tietoa, koska mitä parempaa tietoa meillä on hallussamme, sen parempia tulevat olemaan ne val- valinnat, joita me teemme, niin että epävarmuus on mahdollisimman vähäistä. Haluaisin palata näihin ydin asioihin, jotka liittyvät äh, strategiamme, jossa tietysti koko parlamentin täytyy olla mukana. Äh, Färm viittasi tähän. Valitettavasti meillä on vähän aikaa. Äh, aika ei välttämättä ole mahdollistanut sitä, että kaikki olisivat voineet, kaikki erityisvaliokunnat olisivat voineet olla mukana tässä prosessissa, mutta kaikki valiokunnat ovat kuitenkin äh, pystyneet pohtimaan omien toimivaltojensa puitteissa sitä, mitkä olisivat ne tärkeimmät painopisteet, jotta voisimme saada mahdollisimman hyvän talousarvion. Nämä painopisteet eivät välttämättä eivät ainoastaan liity kasvuun ja työllisyyteen, vaan liittyvät myös varainkäyttökapasiteettiin. Monet kollegat puhuivat tästä. Täytyy pohtia myös sitä, että meidän täytyy yksilöidä tällaisia kielteisiä painopisteitä. Niitä ei ehkä välttämättä ole helppo hyväksyä, mutta meidän täytyy selittää kollegoille, missä määrin ää, kaikkien täytyy kantaa kortensa kekoon, jotta saamme tiukan ja vakavan talousarvion, sellaisen talousarvion, joka suuntautuu prioriteetteihin eikä siihen, että resursseja levitellään sinne ja tänne. Meidän täytyy tänä vuonna tehdä valintoja, jotka, joiden täytyy olla vastuullisia valintoja. Ja tämän valiokunnan täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota niihin ulkoisiin puitteisiin, joissa me toimimme. Me emme voi erottaa omien prioriteettiemme, omia prioriteettiamme yleisestä kontekstista. Se täytyy ottaa huomioon. Nyt täytyy muistaa, että elämme rahoitusnäkymien viimeistä vuotta ja Mylder jo viittasi siihen, että sillä mitä teemme ensi vuonna, sillä tulee olemaan vaikutuksia koko rahoitusnäkymiin ja erityisesti jos sopimusta ei saada aikaan. Ja tässäkin suhteessa suhteessa ne tiedot, joita komissaari tulee meille tänä tänään iltapäivänä antamaan, ovat erittäin oleellisia. On selvää, että varmasti saamme hyvää, hyvää informaatiota, jotta voimme jatkaa keskusteluamme. Haluaisin vielä korostaa sitä, että meidän täytyy valitettavasti saada tämä mietintö aikaan hyvin lyhyessä ajassa. Ja siksipä luonnos nähdään jo seuraavassa budjettivaliokunnassa 6. helmikuuta, aivan kuten Kobuniusissakin sanotaan, 10. päivä on tarkistusten jättöpäivä, niin että kuun lopussa voimme äänestää valiokunnassa ja sitten täysistunnossa maaliskuussa voimme hyväksyä tämän tekstin. Kiitos. Très bien. Merci mon cher collègue. Je crois que... Kiitoksia kollega tästä mielenkiintoisesta keskustelusta myös kaikille. otamme huomioon kaikki osatekijät, että voimme valmistella tässä tiukassa aikataulussa mietintöluonnokset. No niin, nyt esittäisin, että siirtyisimme kohtaan 17 esityslistalla. Se on meidän lausuntoluonnoksemme, jonka Kotmanist on valmistellut liittyen syrjäisimpien alueiden tilanteeseen. Herra valmistelija. I have to say that, uh... Kyllä on nyt sanottava. Eipä tässä ole paljon tarjottavana. Ainoastaan Voin sen verran sanoa, että jos katsoo nyt viimeaikaisimpia tuloksia, niin edelleen on maita, jotka lahaavat selvästi jäljessä verrattuna EUn keskiarvoon. Valitettavasti tilanne on edes kohentunut vuosien aikana. Ero parhaimpien ja huonompien välillä on 300-350 prosenttia. Valitettavasti dynamiikka on hyvin riskaabelia, koska parannusta ei ole tapahtunut, kuten näette. Joissakin maissa itse asiassa edunsaajat viidentenä vuotena näissä rahoitusnäkymissä on johtanut vain noin 10 prosenttia, on kuullut vain huhuja, mitä virallista tietoa ei ole, mutta joissakin maissa – on jääty jopa alle 10 prosentin. Siksipä en uskokaan, että kun ajatellaan nykypäivää aluepolitiikan pääosastossa, Olemme käyneet keskustelua, miten selviytyä tästä tilanteesta. On oikeastaan kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin ei mit, keksitä mitään erityistoimia. Nimittäin jos joudutaan turvautumaan erityistoimiin, niin ei ole helppo osoittaa, mikä on oikein ja mikä väärin. On sellainen mahdollisuus nimittäin, että me autamme joitakin maita etupainotteisesti rahoituksessa, siis EU-puolelta. Nimittäin joissakin maissa ei ole kovin helppoa saada saajille lainoja pankeilta. Jos lainoja ei saada, niin hanketta ei voida käynnistää. Jos ei käynnistetä hanketta, niin hallitukset eivät ole mukana yhteisrahoituksessa ja niin ei voida myös maksatuksia saada EU-ta. Yksi riskaapeli esitys on, siitä on kyllä keskusteltava, että Euroopan investointipankki antaisi takuut eri valtioissa liikepankeille, niin että voidaan antaa lainaa edunsaajille, että voidaan toteuttaa hanke eikä riskiä olisi. Mutta on todettava, että jossakin maissa se voisi olla riski, jos ei hankita toteutettakaan, niin liikepankit ehkä rupeavat tivaamaan näitä rahoja investointipankilta. Ja se on hyvin kyseenalaista. Siksi onkin sanottava, että on joitakin esityksiä tehty, että asetuksessa pantaisiin 10 prosentin raja, eli sen verran annettaisiin käy yhteisrahoitusta niissä maissa, joissa on rahoitusongelmia. No, yleensä voidaan sitten kysyä, kuka on vaikeuksissa, kuka ei. Kun kuultiin tässä juuri esittelijää, niin koko Euroopan kriisissä. Jotain määritelmää voidaan kuitenkin tarjota nimittäin ne, jotka ovat EU-ta saaneet suoraa lainaa, niin kyseessä olisivat maat, jotka ovat IMF-ohjelman piirissä esimerkiksi. Ehkä tästä voidaan keskustella vielä lisää aluekehitysvaliokunnassa, mutta täytyy sitten laskea, mitä vaikutusta sillä on talousarvioon, jos se niin tehdään. ovat tavallaan hyvää ja huonoa poliitikkoa, nimittäin ne, jotka eivät ole menestyneet, ehkä saavat 10 prosentin verran apua yhteisrahoituksessa, mutta sitten toisaalta uusi asetus jakaa varat uudelleen kohesiopolitiikassa. Kuten tiedetään, me olemme tästä suurevaliokunnassa äänestäneet jo täälläkin, että on siirtymäkauden alueita ja jos ajatellaan nykyjärjestelmää, että joko otetaan pikkuhiljaa käyttöön jotain tai poistetaan pikkuhiljaa, jos on päästy yli 75 prosentin BKTLstä per capita, niin, niin otettaisiin käyttöön siirtymäkauden alueita, jotka ovat 75-90 prosenttia haarukassa. Ja he saavat enemmän kuin tänä päivänä ovat saaneet. Ne maat, jotka ovat kohesiomaita siis, alle 75 prosentin. Rahaa on vähemmän tarjolla, 4 prosentista 2,5 prosenttiin mennään, mutta nyt pyrittäisiin tämä jotenkin korvaamaan lisäapua niille maille, jotka ovat tosi huonossa jamassa, niin että lisättäisiin komission puolelta yhteisrahoitusta. Joka tapauksessa nämä ovat esityksiä noin aluekehityksen näkökulmasta mutta niillä on omat vaikutuksensa, aika vahvatkin vaikutuksensa talousarvioon. Vielä se ei ole pakollista millään tavalla, se on vain luonnos, että 10 prosentin lisäys yhteisrahoituksessa, jos ovat lainaohjelmien piirissä tai IMFn ohjelmien puitteissa. Toinen on se, että pannaan alempi katto nyt 4 prosenttia, myöhemmin 2,5 prosenttia, eli tällainen tasapaino. Ne, jotka ovat siirtymäkauden alueita puolestaan, saisivat enemmän varoja, mutta nyt on kyse siitä, mitä vaikutusta tällä sitten on. No, joka tapauksessa. Näiltä osin viimeisenä asiana voidaan sanoa, että kun ajatellaan, miten asun, asenoidutaan alueisiin tai maihin, jotka ovat syrjäisimpiä, saarialueita tai ääritilanteessa muuten ne, joissa on haja-asutusta, niin täytyy miettiä myös tätä uutta asetusta. Se on korvamerkitty lisää varoja noille alueille, mutta ne ovat pienempiä, mutta vähemmän rahaa ylipäätään tulee kohesiopolitiikalle. Siksipä en uskokaan että kun ajatellaan tätä pääajatusta, että ei pelkästään mietitä aluekehityspolitiikan valiokunnan esityksiä, vaan niitä hyvin erilaisia esityksiä, joita on tehty ylipäätään. Kuitenkin tavoitteena on olla valppaana, jos esitettäisiin ainakin yhtä, kahta, kolme erotusta ja katsotaan, mitä se vaikuttaa talousarvio Tässäpä se, mikä halusin sanoa, ei muuta. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Kiitoksia. Sitten Laszlo Surjaan. Köszönöm a szót, elnök úr. Az... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä näen nyt tilanteen sellaisena, että haluaisin yhtyä esittelijän näkemykseen – nyt on kuudes vuosi alkamassa tällä ohjelmakaudella. Ja kun tarkastellaan sitä tilannetta, jossa Euroopan unioni tällä hetkellä on, nyt voidaan todeta, että vain kolmas osa on määrärahoista käytetty. Ja kun neuvottelemme jäsenvaltioiden kanssa ja mikäli haluamme lisää tai vaadimme lisää rahaa kehitys, aluekehityspolitiikkaan, meidän on vaikea löytää argumentteja vaatimustemme tueksi. Vaikuttaa niin, mitään siltä, että nyt pahin ei ole vielä takana talouskriisin osalta. Osa mainituista summista on ankkuroitu sopimuksiin. Kyse on jälkikäteisrahoituksesta tai rahoituksesta, joka on takapainotteista. Esittelijäkin mainitsi pankit. Tilanne vaikuttaa nyt siltä, että vaikka sopimus on allekirjoitettu, tai sitten kun sopimus on allekirjoitettu, sitten pankkeille koituva riski on suhteellisen pieni. Tämä pieni riskin taso, tämä matan riskin taso, ei kuitenkaan heijastu korkoihin valitettavasti. Korkojen pitäisi ainakin teoreettisesti jollakin tavalla kulkea käsikädessä riskin suuruuden kanssa. Näin ei ole. Takapainotteinen rahoitus on eri asia. Äärimmäisissä tapauksissa määrärahalta tulevat perille vasta nippanappa juuri ennen kuin on liian myöhäistä jo. Minun mielestäni olisi järkevää, mikäli pankit saataisiin vakuuttuneeksi siitä, että niiden kannattaisi mennä mukaan rahoittamaan hankkeita. Toinen huomioni liittyy lukuihin, Meillä on tietyt puitekehykset, joiden sisällä täytyy pitäytyä 2013 vuonna, mutta myöskin vuosina 2014 ja 2015 on mahdollista, että jäsenvaltiot voivat saada tämän 260 miljardia kokoon. Nyt kun tarkastellaan näitä taulukoita, niin en nyt ole suorittanut kovinkaan tarkkoja laskelmia vielä. Mutta mitä tähän taulukon viimeiseen pilariin tulee? Tämä on hyvin epäselvä. Tässä todetaan, että vuosien 2011 ja 2012 viimeisessä sarakkeessa on mainittu jotakin prosenttilukuja. Ehkä mä nyt luen tätä taulukkoa aivan väärin, mutta vuonna 2010 ja 2011 vuoden alussa luvut ovat samat. Ja huolimatta sitä, miten minä nyt laskeskelen, minä en päädy tähän lukuun, joka on tässä viimeisessä sarakkeessa. Voisiko se esittelijät kertoa, miten hän nyt on laskenut ja päätynyt juuri tähän summaan, joka tässä viimeisessä sarakkeessa? Minä olisin kovin kiitollinen tästä, koska minun lukuni eivät nyt täsmää. Tämä taulukko on erittäin arvokas, siitä saa hyvinkin paljon tietoa, mutta tätä viimeistä sarketta en kerta kaikkiaan ymmärrä. Ehkä minä näin, olen tulkinut kaiken muunkin aivan päin mäntyä, mutta ehkä tämä on sitten minun syyni. Mutta voisiko joku kertoa, mitä nämä luvut ovat? Monsieur rapport. Kiitoksia valmistelija. haluatko vastata välittömästi? Sopiiko? No kaksi asiaa. Ensinnäkin unohdin yhden jutun. Meidän vastauksemme aluevaliokunnan on, että kyllä vähemmän rahaa, mutta ei pelkästään syrjäisimmille alueille, haja-asutusalueille, vaan vähemmän rahaa valitettavasti muillekin kohesioasioille. Sen unohdin sanoa. Ja sitten toiseksi suurin kysymyksen vastatakseni, minä todella toivon, etten ole mitään virhettä tehnyt tässä, koska laadin tämän ohjelman, mutta ajatuksena on, että pyrin osoittamaan missä tahdissa varoja pystyttiin käyttämään. Menikö siihen aikaa 2011 loppuun tai tämän vuoden alkuun asti käytännössä ja sitten 2011 on jaettu. Viimeinen sanakin osoittaa tavallaan tahdin, jossa muutos käyttöostessa on tapahtunut. Ne, joissa on korkeat luvut yhtenä vuotena, ovat nopeampaa tahtiin pystyneet käyttämään. Ja sitten toiseksi sarake on tämä luokitus, siis absoluuttisena lukuna. Se on vain yksi luonteenpiirre tietenkin, ja se osoittaa, miten maat ovat pyrkineet kuromaan umpeen. Eli nyt virheitä on tehnyt, mitä tarkistan tämän. Tämä nyt on ajatuksena. Halusin sanoa tämän, koska ongelmana on ollut kohesiopolitiikan rahoittaminen, ja se on valtava ongelma. Meillä on seitsemän vuoden ohjelma. Sitoumukset on jaettu suhteellisesti, mikä ei ole oikein. Ensinnäkin meillä on puolitoista vuotta, jolloin on ollenkaan tullut maksatuksia. Maat valmistelevat hankkeita, suuriakin hankkeita, operatiivisia ohjelmia, mutta sitoumukset ovat olemassa kyllä. Mutta maksatukset ovat aika pieniä vielä. Mutta 2009 lukien, jälkipuoliskon alusta lukien, Maksatukset lisääntyvät ja viimeisessä sarakkeessa olen tavallaan pyrkinyt osoittamaan myös sen, mitkä maat pyrkivät petraamaan vauhtia koko vuoden aikana. Ja 2010 tulee lisävauhtia. Se on nyt tarkoitukseni ollut. Minä vielä selvitän sen. Tämä nyt oli ajatukseni tämän sadakkeen takana se selviää aika helpostikin, kun olen esittänyt tiettyä erittelyä siitä, miten se näyttää eri maissa keskimäärin, mikä on tempo, mutta se nyt oli tätä päivää varten. Nämä taulukot ovat vain sitä varten, että nähdään, miten se on loppuvuodessa toteutunut. Jos joku sanoo, että siellä on paljon eroa näissä suhteellisissa luvuissa, niin katsokaapa absoluuttisia lukuja. Erinomaista kiitoksia herra valmistelijalle. No niin, muistutettakoon, että määräaika jättämiselle on ensimmäinen helmikuuta puolelta päivien. Me toimitamme äänestykseen tästä lausunnosta 8. päivä maaliskuuta niin, että ekovaliokunta voi äänestää tästä myös maaliskuussa. Se tulisi sitten huhtikuussa täysistuntoon. No niin, hyvät kollegat, minä esittäisin, että nyt annetaan puheenvuoro herra Jean-Luc Duanille, meidän uusi varapuheenjohtajamme, äh, eli kohta seitsemän. Olimme jo ajatelleet, kuten aina olemme tehneet, eli me käymme keskustelun neuvotteluista monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tästä keskustellaan ennen kaikkea iltapäivällä tänään, mutta meidän kaksi omien varojen esittelijäämme eivät ole silloin mukana. Jean-Luc Duan on pyytänyt, että se voitaisiin ottaa sille tänään aamupäivällä ennen äänestystä. Jean-Luc, olepa hyvä. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin korostaa, mielestäni tämä on tärkeää, että tämä viesti toteutuisi myös iltapäivällä, nimittäin tämä kytkös, jonka parlamentti haluaa säilyttää monivuotisen rahoituskehyksen ja omien varojen ongelman välillä. Tätä haluan korostaa siitä syystä, että mitä me nyt haluamme toteuttaa myös Tanskan puheenjohtajakaudella, niin se on tietenkin ihan normaalia, että he haluavat työstä ennen kaikkea monivuotista rahoituskehystä. Ainakin kesäkuuhun mennessä haluttaisiin jonkinlainen valmius keskustelua varten neuvostossa ja Eurooppa-neuvostossakin, mutta toisessa vaiheessa, mitä me valmistelemme, on olemassa sellainen vaara, että Eurooppa-neuvoston kokouksessa kesäkuussa ei hiskuta sanaakaan omista varoistaan. Eli meidän täytyy painostaa Euroopan neuvosto mahdollisimman pitkälle niin, että omat varat ja monivuotinen rahoituskehys pidetään erillään toisistaan kuitenkin. Komission jäsenen kanssa iltapäivällä tämä täytyy ottaa esille – mutta totta kai myös puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa on nyt korostettava sitä, että kun Euroopan neuvostossa käydään neuvotteluja ja keskusteluja, ettei katkaista tätä yhteyttä kahdella lähestymistavan välillä. Tämä on olennaista nimittäin parlamentille, ei välttämättä neuvostolle tietenkään, mutta se on olemassa kuitenkin komission esityksessäkin. Tämän ottaisin ensin esille. Täällä on pari muutakin seikkaa, jotka käsittääkseni on selvitettävä. Nimittäin yhtäältä, kun tarkastellaan komission esitystä, jossa on esitetty näkemyksiä omista varoista perustuen alviin ja finanssitransaktioveroon, mutta operatiivisen mahdollisuus omiksi varoiksi, jos päästään sopimukseen tästä transaktioverosta. Keskustelu transaktioverosta kuitenkin sekä neuvostossa että parlamentissa eivät toteudu samassa valiokunnassa tai samassa neuvostossa. Oikeastaan ECOFIN keskustelee tästä transaktioverosta mutta myös Alvista. Parlamentissa puolestaan Ekon valiokuntaa. Ei. Siis voidaan omista varoista edes keskustella, jos ei meillä ole keskusteltu transaktioveroperustasta. Se on hyvä pitää mielessä koko keskustelun ajan. No, mutta se mitä tänään voidaan ainakin sanoa, on se, että keskustelut ovat käynnistyneet finanssitransaktioverosta kaikki ovat hyväksyneet tämän ajatuksen ECOFINissa, mutta on todennäköistä, että kaikki eivät sitä kuitenkin viime kädessä hyväksy. Ann Jensen haluaa sitten, on todennutkin teille, että kun hän puhui komission jäsenen kanssa, niin jäsenen kannalta finanssitransaktiovero voisi olla yksi lähde omiksi varoiksi Mutta tässä varmasti tulee ongelmia vielä vastaan. Toinen kysymys, joka liittyy arvonlisävero puolestaan. Komissio nimittäin ei ole vielä edustanut, ed, esittänyt omaa ehdotustaan uudeksi veropohjaksi. Mutta finanssitransaktioverossa on selvä ehdotus pohjaksi. Tässä täytyy nyt tivata komission jäseneltä, milloin saadaan alvin osalta vastaava esitys veropohjaksi. Sitten vielä yksi seikka, joka on otettu esille komission jäsenen kanssa. Pyydetty lisäselvityksiä. Vaikuttaa tosin siltä, että komissio ei ole kovin halukas esittämään mitään ennen toukokuuta. Tämä liittyy asiakirjan, jossa kerrotaan tuloksista GNIssä omiksi varoiksi. Nimittäin jos ajatellaan uusia omia varoja, siis että päästäisiin jopa 60 prosenttiin nykyisten omivarojen kanssa, niin se tätä GNItä leikkaisi, tätä jäämää. Ja tämä on ainoa tapa välttää ideologista keskustelua niin, että oltaisiin mahdollisimman pragmaattisia. Mutta tätä sekä ei vielä ole BKTLstä. Alan tässä juuri viittasikin maaliskuiseen konferenssiin, jos ei siihen mennessä ole dokumenttia saatu, niin on aika hankala käydä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Lopuksi vielä yksi seikka. Nimittäin aivan väistämättä joudutaan tilanteeseen, joissa meidän täytyy miettiä komission esittämiä omia varoja ja ajatella, ovatko ne hyväksyttävä pohja myös neuvoston kannalta tai edes parlamentillekaan jos parlamenttikaan ei tue finanssitransaktioveroa. Meidän täytyy välttää sellainen tilanne, että lopetetaan kokonaan keskustelu omista varoista. Ettei rajoiteta oma keskustelua pelkästään finanssitransaktioveron tai pelkästään alviin. Sen sijaan meidän täytyy olla hyvin varovainen siinä, kun esitetään vaihtoehtoja näille. Ja täytyy muistaa, että komissiollahan on esitysoikeus. Meillä on tietenkin omat korttimme hihassa, siksi meidän täytyy tukeakin komission esitystä, nimittäin että komissio on tehnyt operatiivisia esityksiä kahdeksi erilaiseksi omaksi varaksi. Ei meidän ehkä vielä tässä vaiheessa mitään virallisesti tästä sanoa, mutta ainakin epävirallisesti olisi hyvä korostaa, että valmistella myös vaihtoehtoja, että aikanaan ollaan myös valmiita esittämään virallisesti vaihtoehtoja. Taktisesti ottaen on oikeastaan parempi, että nimenomaan komissio esittää aikanaan vaihtoehdon, eikä niinkään parlamentti, joka ehkä voi sitten jotain muuta esittää. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että painostetaan komissiota, ettei tässä suljeta keskustelua top tykkänään, jos ei omaksuta näitä kahta esitystä. No, tämän verran voin keskusteluista todeta tässä vaiheessa. Tärkein viestin kuitenkin on, tästä on keskusteltu muidenkin esittelyiden kanssa viimeksi eilen, mutta kuitenkin heinä kesäkuun mennessä meidän pitäisi omissa varoissa olla pääviestinä se, että emme hyväksy sitä, että tässä murretaan kytkös omien varojen ja monivuotisen rahoituskehyksen välillä. Molempien täytyy olla keskustelussa mukana ja myös neuvoston täytyy miettiä näitä molempia. Kiitoksia Jean-Luc. Toden totta, puheenjohtajavaltiot Tanskasta, mutta se on hyvin varovainen siinä, kun se sonderaa tätä keskustelua neuvostossa. Niin, voin että Tanska on ilmoittanut, että se on asettanut tavoitteekseen, eli se toivoo, että voitaisiin valmistella asiakirja kesäkuun Euroopan neuvostoa varten, siis kauden päätteeksi sitä kutsutaan neuvottelulaatikoksi ilman lukuja. No, jotain suuruusluokkaa ehkä voidaan ajatella, mutta ei kuitenkaan lukuja. Ja kerrottaisiin, mitkä kortit ovat pöydällä, mitkä ovat voimasuhteet, liikkumavarat ja mihin suuntaan pitäisi mennä lähestyessämme kannoissamme ja mahdollisesti otettaisiin esille myös seikat, jotka vielä edellyttävät enemmän neuvotteluja sekä neuvostossa että myös neuvoston ja parlamentin kesken. Kuten Jean-Luc totesikin, meidän täytyy ennen kaikkea korostaa sitä, että kun neuvostoon tämä päätyy, niin molemmat puolet ovat neuvottelulaatikossa negotiating boxissa. Ehkä voidaan erikseen niistä keskustella, aloittaa keskustelut yhdestä ennen kuin toisesta, mutta tässä on useita vaiheita. Ja kunkin vaiheen lopussa kuitenkin molemmat osatekijät on oltava esillä yhdenvertaisina. Iltapäivällä kello 14-15 meillä on puhemies johtamassa keskustelua. Se on työryhmän, yhteisryhmän keskustelu. Siellä on mukana kaikki esittelijät ja eri poliittisten ryhmien edustajat. Se parlamentissa hoitaa yhteensovittamisen, kun valmistellaan neuvotteluja MRKsta Huomenna iltapäivällä meillä on uusi keskustelukierros vielä Euroopan parlamentin valtuuskunnan ja neuvostovaltuuskunnan kesken mukanaan myös puheenjohtajavaltio Trio. Periaatteessa käydään keskustelua menoista, mutta siinäpä on meillekin tilaisuus ottaa esille tämä ehtomme liittyen omivaroihin. No niin, puheenvuoropyynnöt sitten. Paul Rybich. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on kysymys Jean-Lucille. Miten Euroopassa hoidetaan nämä yleiset rahoitusongelmat? Nyt ei ole kyse pelkästään omista varoista, unionin omista varoista, vaan myöskin vakausmekanismista ja vakausrahastosta. Hyvin paljon on jo tehty sitoumuksia ja todetaan, että on todettu, että jossakin vaiheessa nämä vastuut täytyy myöskin maksaa. Ja kysymys kuuluu, tulevatko valtionvarainministeriöt jossakin vaiheessa pohtimaan, miten nämä uudet sitoumukset voitaisiin pääomittaa ja miten va- valtiovarainministerit suhtautuvat finanssitransaktioveroon? Voidaanko sillä haalia kokoon pääomaa pidemmällä aikavälillä? Kyse ei pelkästään hallitusten välisestä haasteesta, vaan myöskin tämä rahasto täytyy jollakin tavalla rahoittaa. Ja kun puhutaan omista varoista, voidaan pohtia, pitäisikö arvonlisäverokomponenttia kasvattaa, koska tämä on luotettava tulevaisuuteen suuntautunut rahan lähde. Mutta tämä on asia, josta täytyy voida neuvotella jäsenvaltion kanssa. Kyse ei olisi mistään uudesta, vaan yksinkertaisesta ja avoimesta tavasta rahoittaa unionin toimintaa finanssitransaktioveron suhteen. Kukaan ei tarkalleen tiedä, mitä tarkalleen verotettaisiin. Suuret summat saataisiin kokoon vain ja ainoastaan mikäli verotettaisiin suuria rahansiirtoja, mutta prosentin luku olisi kovin pieni. Ja kun tarkastellaan vakausmekanismia ja vakausrahasta, niidenkin toiminta täytyy jollakin tavalla rahoittaa. Jutta Haug. Sitten Jutta Haug. Ja, Kiitoksia paljon. Minä pyysin puheenvuoroa, koska tuen voimakkaasti Jean-Lyckiä. Minäkin katson, että on äärimmäisen tärkeää, että kun neuvotellaan meidän omista menoistamme ja samalla kun, ja kun neuvotellaan myöskin tulopuolesta, nämä kaksi keskustelua täytyy saada kulkemaan käsi kädessä. Ne täytyy hoitaa samanaikaisesti. Katson, että Meillä on eri, erilaiset oikeudet toisaalta tulopuolen ja menopuolen osalta. Me voimme ainoastaan ilmaista kantamme näkemyksemme omiin varan järjestelmään. Emme voi sitä ryhtyä rukkaamaan. Mutta mitä monivuotisiin rahoituskehyksiin tulee, meillä on oikeus hyväksyä tai hylätä. Me olemme mukana päättämässä. Ja mikäli nämä kaksi keskustelua pidetään samassa yhteydessä, Kyse ei ole samasta keskustelusta, vaan voimme saada paljon enemmän aikaan, parempia tuloksia, mikäli näistä asioista puhutaan yhtä aikaa kuin mikäli niistä puhuttaisiin erikseen. Jean-Luc on oikeassa. Meidän täytyy keskustella puheenjohtajamaa Tanskan kanssa. Älä viittasi tähän samaan. Ja silloin kun tämä neuvottelun laatikko avataan, ei pidä sallia sitä, että puhutaan pelkästään menopuolesta – menopuoli ja tulopuoli täytyy pistetä, pistää saman syssyyn, saman keskustelun. Haluaisin voimakkaasti tukea jean siinä, että komissio täytyy saada mukaan. Komission täytyy tehdä vaihtoehtoisia ehdotuksia. Eikä pidä nyt sallia sitä, että kehitetään ajatuksia Euroopan parlamentin sisällä pelkästään ja pohditaan sitä, miten me haluaisimme muuttaa varan järjestelmää. Olisi paljon parempi, mikäli kun me valmistelemme parlamentin kannanottoa monivuotisten rahoituskehysten osalta, ei sanottaisi, että halutaan tämä vero tai tämä vero tai näiden asioiden yhdistelmä, vaan pikemminkin meidän pitää sanoa, että me suhtaudumme avomielisesti kaikkiin ehdotuksiin ja komission tehtävä on tehdä ehdotuksia, että komissio on nyt tehnyt ehdotuksia ja meidän täytyy työstää niitä ja samanaikaisesti sanoa komissiolle, no te, Tehkää vielä vaihtoehtoisia ehdotuksia siltä varalta, että siltäkin varalta, että mitään mahdollista perustaa ei sitten olekaan päätöksiä, koska neuvosto ei ole esimerkiksi hyväksynyt pohjaa verotusta varten. Ja mikäli komissio haluaa, tai pikemminkin mikäli parlamentti haluaa pitää rivinsä yhtenäisenä, niin mikäli me ryhmä keskustelemme jostain tietystä verosta, niin parlamentin rivit leviävät ei pelkästään ryhmien välillä, vaan koko parlamentti leviää käsin, koska joka ikisellä MEPillä on omat ajatuksensa ja omat painopistealueensa sen suhteen, miten tulopuoli pitäisi rukata uuteen uskoon Euroopan unionissa. Näkemykset hajoavat. Tällainen keskustelu tuo vain eri puraa. Ja keskustelussa meidän täytyy kerta kaikkiaan pysyä yhtenäisenä rintamana, niin kuin Jean-Luc ja Anne Jensen ovat todenneet. Minä haluaisin sanoa tismalleen samaa. Jean-Luc totesi, että näin meidän täytyy toimia. Rivien täytyy pysyä yhtenäisenä. Tästä minäkin pidän kiinni. Kiitoksia Jutta sitten Jan Mylder. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin hiukan sen selvityksen Jutta Haukin mainitsemaan seikkaan mikä on parlamentin vaikutusvalta perussopimuksen mukaan? Omat varat kuuluvat jäsenvaltioiden reviirille, mutta täytäntöön panossa tarvitaan parlamentin hyväksyntää. Siis mikä on tarkka vaikutusvaltamme? Neuvosto voi päättää niin kuin lystää, mutta jos me emme suostu täytäntöön panemaan, niin se siitä käsittääkseni. Saataisiin ihan selvä käsitys siitä, Onko meillä päätösvaltaa ollenkaan omiin varoihin vai onko syytä unohtaa asiaa? Top tykkänään. No, Minä vastaan ihan välittömästi. Tämä on kysyttävä jo ennen kuin päästään täytäntöönpanon asteen, nimittäin kun me olemme selvästi todenneet, että tämä meidän kantamme, kuten Jean-Luc Doan voimaperäisesti toi sen esille, emme suostu mihinkään menoon, jolle ei ole sopimusta näistä tuloista. Eli näin voidaan myös vaikuttaa sisältöön tuloissa. Mylderin kommentilla mikrofonia. Tämä ei ole mitenkään juridista tietenkään. Juridisesti ottaen vain neuvosto voi päättää omista varoista, mutta Lissabonissa on sanottu, että täytäntöönpano järjestelyt on tavallaan analoginen yhteispäätösmenettelylle. Mutta poliittisesti täytyy olla tiukkana kuitenkin, ja se riippuu siis meidän tiukkuudestamme. Sí, gracias. Kiitos puheenjohtaja. No jaa. Viime kokouksessa, kun käsittelimme omia varoja, muistaakseni pyysimme, että Dean ja Jensen, eli esittelijät, eivät unohtaisi sitä, että kun meillä on muutoksia arvonlisäveron tulosta että, tai finanssitransaktiovero että olisi myös muita ajatuksia. No, vetomuksen ei ole johtanut kovin kaksisen tuloksiin, mutta ainakin Jean-Luc Duan totesin, että pidämme mielessä nämä muutkin mahdollisuudet. Kuten Rova Hauk totesi, ennen kaikkea me olemme kovasti kiistelleet sen puolesta, että finanssitransaktioverokin tulisi komissiosta yhtenä Nyt käydään keskusta. Nyt yllättäen onkin niin, että meillä onkin vain finanssitransaktiovero esillä me olemme totta kai aina sitä tukeneet, mutta tarvitaan tässä myös neuvoston kanta, yksimielisyys. Mutta se ei saa olla ainoa tämä finanssitransaktiovero. Esityksen oli iloinen, että esittelijät ottavat sen huomioon, että on muitakin mahdollisuuksia. Totta kai me puolustamme tätä ja myös komissiota tuemme, että mietitään omia varoja laajemmalta pohjalta. Ei saa hylätä muita mahdollisuuksia, vaan niitä on useita eri vaihtoehtoja. Ja me olemme kovasti taistelleet sen puolesta, että finanssitransaktioverot tulisi, mutta ei saa muita unohtaa. Käytämme koko kirjoa voimavarossamme niin, että ainakin jossakin saataisiin yksimielisyys myös neuvostossa tai parlamentissakin. Emme saa unohtaa, että viime kättisenä tavoitteena valiokunnassa ja parlamentissa on, että saadaan omat varat talousarvioon. Jos tulee jokin vero tai toinen, niin jostain olla yhtä mieltä, toisesta ehkä ei. Mutta kuitenkin omia varoja olisi, ettei törmätäisi ongelmiin enää loputtomiin rahoituksen osalta. Aina joudutaan kerjäämään yhtä euroa tai kaksi euroa lisää jossain osassa. Tämä kai on tavoitteena tässä keskustelussa omista varoista. Muchas gracias, Eider. Kiitoksia kovasti, Eider. Rainer Bilge. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tukea sitä, mitä Jean-Luc Dehan sanoi. Jutta ja muut ovat hekin käyttäneet samaan suuntaan menevän puheenvuoron. Viestihän esitettiin oikeastaan jo silloin, kun kävimme kokousta Puolan puheenjohtajan edustajan kanssa. Jos emme ratkaise omia varoja koskevaa kysymystä, emme saa aikaan yhteisymmärrystä menoista ylipäänsä. Piste. Parlamenttia kuullaan omista varoista, mutta sen täytyy antaa suostumuksensa tiettyihin täytäntöönpanoseikkoihin. Kysymys kuuluu, miten emme nyt mene sekaisin. Meidän täytyy toimia juuri niin kuin täällä on sanottu, komission täytyy tehdä ehdotukset, laskea laskelmat. Ja sitten tietysti kaikenlaiset alennukset ja kansalliset kontribuutiot, niidenkin laskeminen on komission heiniä. Meidän täytyy tehdä neuvostolle poliittisesti selväksi se, että me haluamme pitää kiinni päätöksestä, sellaisesta päätöksestä, jonka olemme jo aiemmin kuvanneet. Ja täytyy voida keskustella myöskin kansallisten parlamentin hallitusten kanssa ja saada ne vakuuttuneiksi siitä, mitä me tässä ajamme takkaa. Jutta, Helka ja Jensä, me vierailimme perjantaina Saksan liittotasavallan budjettivaliokunnassa ja siellä keskusteltiinkin hyvinkin ristiriitaisen äänensävyn. Ja minä sanoin, että lukekaa ensin tämä perussopimus, jonka te kaikki olette ratifioineet. Sillä viitataan omiin varoihin perussopimuksessakin ja niiden järjestelmän muuttamiseen. Ja nyt on nähty, mihin päädytään, mikäli ryhdytään tarkastamaan jotakin perussopimuksen artikloita ja niitä ei pistä kunnolla täytäntöön jäsenvaltiossa. Te olette nähneet, mitä tästä seuraa talous- ja rahapolitiikan puolella. Tämä johtaa yhteiseen katastrofiin, ei vain yhden maan katastrofiin, eikä kenellekään voi olla oikeutta todeta, että no minä pidän kiinni tästä kappaleesta ja sitten en noudata ollenkaan sellaisia sopimuksen artikloita, joista en pidä, vaikka olen ratifioinutkin tämän sopimuksen. Ei tällaista sopimuksen lukutapaa voida hyväksyä, niin kuin Piru lukisi raamattua mikäli saamme jäsenvaltiot neuvotteluissa vakuuttuneeksi tämä on paras vaihtoehto. Minä en pidä oikeana sitä, että parlamentti tässä vaiheessa keskustelua ja peruslinjauksen hyväksymisessä prosessin kesken pitäisi hyvänä tiettyä vaihtoehtoa, vaan meidän pitää käydä keskustelua ja sitten toisessa vaiheessa vasta tehdä johtopäätöksiä käydystä keskustelusta. Eikä pidä nyt sitoutua niinkään yksittäisen ratkaisuun. Meidän täytyy pyrkiä kehittämään keskusteluita neuvoston kanssa. Ja sitten kun neuvotteluboksi avataan, meidän täytyy parlamentin kannalta tärkeistä asioista pyrkiä pitämään kiinni. Ja mitä monivuotisen, nahto, monivuotisen rahoituskehykseen tulee, en nyt siihen mene, koska siitä puhutaan vasta iltapäivällä varsinaisesti. Kiitos. Raimer, viisauden sanoja. Helga Tryppel. Thank you, Chair. Yes, indeed, I think uh, from a political point of view... Kiitoksia puheenjohtaja. Poliittisesti on tietysti hyvä pitää kaikki optiot avoinna, ja meillähän on erilaisia optioita, joita komissio on meille tarjonnut, ja sen vuoksi mielestäni on tärkeää, että emme keskity ainoastaan yhteen tai kahteen ratkaisuun. Toisaalta olisi erhe, aivan kuten Ryby sanoi, loitota tästä finanssitransaktioveron optiosta. Meillähän on komissio ja Barroso, jotka haluavat valita sen, ja kysehän on oikeudenmukaisuudesta. Se säänte- kun me sääntelemme kaikkia muitakin markkinoita, niin miksi emme finanssitransaktiomarkkinoita sääntelisi? Se, että jätetään kaikki pöydälle, ei oteta huomioon eri optioita, mm, ei ole hyvä asia, eikä meidän pitäisi nyt loitota tästä vaihtoehdosta. Toisaalta meidän täytyy olla valmiita. Ei pelata liian avoimin kortein. Meidän täytyy valmistautua muihinkin optioihin ja haluaisin vielä kertaalleen korostaa ja painottaa sitä, mitä Reinhardt sanoi. On erittäin tärkeää, että me pidämme kiinni omista varoista, viemme tätä asiaa eteenpäin, koska jos emme seuraavien, seuraavan rahoituskehityksen aikana sitä saa kuntoon, niin meille tulee suuria ongelmia tulevien vuosien budjeteissa. Haluaisin siis tukea tätä lähestymistapaa. Ja aivan kuten Jutta sanoi, meidän täytyy olla varovaisia, mutta monia optioita täytyy pitää auki. Kuitenkin meidän täytyy olla hyvin kielikeskellä suuta, tarkastella poli- poliittisia kehityskulkuja, katsoa mitä Mar- Sa- Sarkosi ja Merkel tällä hetkellä puuhailevat, mitä Sarkosi esimerkiksi on sanonut finanssitransaktioverosta vaali kampanjatarkoituksessa, mutta pitää siis pitää optiot auki. Kiitos. Merci. Ähm. Kiitoksia Helga. Helga otti esille Ranskan tasavallan presidentin puheet, joissa todellakin kuultiin, että Ranska aikoo tehdä aloitteen siitä, että otettaisiin käyttöön finanssitransaktiovero komission esitysten pohjalta odottamatta, mitä kumppanit sanovat, oltakseen hyvänä esimerkkinä. Tämä julkilausuma edellyttää täsmentämistä niin, että otetaan huomioon myös se, että kyse on nyt vaalikampanjasta ja sen tuoksinassa tehdystä julkilausumassa. Kun ajatellaan Ranskan parlamentin oma aikataulua, niin ei ole minkäänlaista saumaa saada hyväksytyksi tällaista veroa Ranskan parlamentissa ennen vaaleja. Kyse on presidenttivaaleista, mutta myös parlamenttivaaleista. Toisin sanoen, minun henkilökohtainen tuntemukseni on, ei siis ranskalaisena, vaan näissä tehtävissä on tarttua tähän myönteisen puoleen julkilausumassa. Tällainen tärkeä perustajäsen on siis sen puolesta ainakin sen nykyjohtaja, eikä se mikään kommunisti ole muuten tai antikapitalistikaan, ainakaan ihan järjestelmällisesti. Siis tällainen suuri perustaja jäsenvaltio on sen puolesta, että mitä komissio on esittänyt, että sitten keskustella toisen perustajäsenen kanssa, suuri sekin. Ei se saa kuitenkaan horjuttaa meidän neuvottelutilannettamme, vaan pitää se myös mielessä neuvotteluissamme. No niin, viimeisenä herra Jaar ja sen jälkeen Jensen ja Dyan päättävät keskustelun. Herra Jaara. Puheenjohtaja, pieni huomautus vain. Täällä viitattiin siihen, että on hankala toimia yhteistuuminen puhaltaa yhteen hiilen. Ja teitä pitäisi puhua omien varojen järjestelmän samanaikaisesti kuin muista asioista. Mikäli emme näin, niin silloin parlamentti pelataan pelistä pois. Ja mikä sanotaan, että pitäisi neuvotella näistä jälkikäteen tai erikseen näistä asioista, niin tämä heikentää parlamentin asemaa vietetään riittävästi poliittisesti panoksia ja keskustelun voimaa, jotta voimme saada näkemyksemme lyötyä lävitse. Tästä on samaa mieltä. Komission täytyy tehdä työnsä. Tästä on täysin samaa mieltä. Komission täytyy tehdä ehdotuksensa. Minä ymmärsin Rybihin puheet siten, että emme saa myöskään hyväksyä tällaisia näennäisiä omien varojen järjestelmiä. Finanssitransaktioverosta on puhuttu, paljon on pohdittu, mutta että Jäsenvaltiolla on omat aj- jäsenvaltioilla on omat ajatuksensa, miten tämä hoidettaisiin ja rahoituslaitoksella on omat ajatuksensa. Ja minun nähdäkseni tämä on tärkeää tämä muistaa myöskin se, että tästä on erimielisiä. Konkreettisia veroehdotuksia ei kantaisi tehdä tässä vaiheessa samaa mieltä, mutta mitä omiin varoihin tulee määräenemmistö päätöksellä, tällaiset päätökset yleensä tehdään, niin viitan tässä esimerkiksi Bonnin sopimukseen, tämä neljäs oma, omien varojen lähde, siitähän on keskusteltu. Ehkä minä olen tässä vanhenemassa hyvin nopeasti, mutta kun puhutaan omista varoista, niiden täytyy olla melkoisen vankka tulojen lähde. Mikäli on kyse verosta, jonka tuottamat tulotasot he, he, heilattelevat vuodesta toiseen. Jonnekin vuonna on paljon tulee, jonnekin päivänä vähän tulee, niin tästäkin tulee ongelmia silloin, kun rahaa on vähän tulossa tästä omien varojen lähteestä, niin silloin joudutaan vaikeuksiin. Silloin joudutaan kiristämään nälkävet. Olisin erittäin ylpeä saksalaisena, mikäli voin jollakin tavalla hyödyttää Euroopan parlamentin asemaa – ja kun on kyse vasta rahoituksesta, niin toivon, että tulevaisuudessa meidän ei tarvitse ottaa velkaa Euroopan unioniin. Huonoina aikoina näin saattaisi käydä. Kiitoksia, Anjensen. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Ekon valiokunnassa tästä FTTstä, finanssitransaktioverosta, on käyty jo ensimmäinen keskustelu. Näppituntumani on se, että suurin osa parlamentista puoltaa sitä. Komissiolle esitettiin kysymyksiä, joihin komissio on oikeastaan vastannut, koska kysymys oikeastaan kuuluu, että jos kaikki jäsenvaltiot eivät lähde mukaan, jos vaikkapa vain Ranska ja Saksa haluavat lähteä siihen, niin voidaanko tämä toteuttaa komission ehdotuksen mukaisesti – koska meillä on tämä niin sanottu resident-periaate. Se tarkoittaa sitä, että ranskalainen henkilö, joka maksaa veron transaktiosta, jonka se on, hän on suorittanut Lontoossa. Miten tätä valvotaan? Voiko Ranska pakottaa brittipankit raportoimaan asiasta Ranskan veroviranomaisille? Eli tähän kuuluu monia kysymyksiä, jos kaikki eivät lähde mukaan. Minä kysyin komissiolta, että jos kaikki jäsenvaltiot eivät lähde mukaan ftt niin riittääkö se omaksi resurssiksi? Ja komissio tietysti sanoi, että ei. Eli jos me haluamme FTTn omana resurssina, omien resurssien lähteenä, niin kaikkien jäsenvaltioiden täytyy liittyä siihen. Aion esittää lausunnon Ekon valiokunnalle finanssitransaktioverosta ja siinä aion sanoa, että että komission ehdotus, joka on hyvin johdonmukainen, sen mukaan finanssitransaktiovero on pätevä omien resurssien lähteeksi, mutta jos kaikki jäsenvaltiot eivät siihen osallistu, niin silloin se ei voi olla sellainen. Ja mietin myös, että jatkossa meidän ehkäpä täytyy esittää, esittää muutosehdotusdirektiiviin ja sanoo, että jos kaikki 27 jäsenvaltiota sanovat kyllä FTTlle, silloin kyse on siis yksimielisyydestä, jos kaikki 27 lähtevät mukaan, niin silloin FTTtä täytyy käyttää omien varojen lähteenä. Eli jos kaikki sanovat kyllä, sitä tulee käyttää omana varana. Mutta tunnen, tiedän moniakin jäsenvaltioita, jotka jotka ovat vastaan, mukaan luettuna oma tanskalainen sosiaalidemokraattinen hallitukseni, sanovat, että jollei siitä tule yleistä, siis globaalia, niin eivät sano kyllä finanssitransaktioverolle. Eli tämä on vielä aika epävarmaa kaiken kaikkiaan, että onko se mahdollistakaan. Kiitos. Merci. Kiitos. Henkilökohtainen huomio, kun Jean-Luc vetää langat yhteen. Kuten täällä kuultiin oikeastaan kaikkien suulla, mutta tämä on nyt tärkeää. Meidän täytyy mennä oikeaan tahtiin eteenpäin tässä, siis oikeaan tahtiin, omissa varoissa varsinkin. Tässä pallo on neuvoston kenttäpuoliskolla. Emme voita mitään siinä, jos me etenemme nopeammin kuin neuvosto. Minun mielestäni, ja siksi puhun tässä nimenomaan ennen saa lykkiä, niin minun mielestäni emme me voita mitään siinä, että annetaan heidän ymmärtää, että me olemme jotenkin skeptisiä sen suhteen, mitä omissa varoissa tapahtuu neuvostossa tällä haavaa. Varsinkin, kuten Jean-Luc totesi, niin kaikki maat ovat hyväksyneet sen ajatuksen, että voidaan työstää komission ehdotuksen pohjalta tätä konkreettisesti. 27 maata, monet ovat sanoneet olevansa epäileväisiä, varauksellisia, joku julkisesti on todennut olevansa sitä vastaankin, mutta kuitenkin kaikki ovat vielä neuvottelupöydässä. Ja jos nyt käy ilmi, että jossain verossa, jossain uudessa verossa, se sitten finanssitransaktiovero niin maa, joka tässä tulisi kyseeseen, yhdistynyt kuningaskunta varsinkin sitiensä vuoksi, jos tulee ehkä hiilivero, niin Saksa ja Puola tulisivat kyseeseen tuottajamaina enemmän kuin jotkut toiset. Mutta tämän tyyppisissä tilanteissa varmasti löytyy mahdollisuuksia huomioida nämä maat. Näin on tehty aikaisemminkin. Ainoassa omassa varassa, joka vielä on olemassa, nimittäin tuontiverot. Jos ajatellaan, että kun ulkopuolelta tulee valtava määrä tuotteita meidän markkinoillemme, niin suurin osa tulee Antwerpenin ja Rotterdamin kautta. Näin se jo toteutuu nytkin. On siis mahdollista, että on maita, ehkä noin kulttuurisen refleksinkin vuoksi, on taktista syystä vastaan ja sanoo, että en ollenkaan ole samaa mieltä – mutta jäävät neuvottelupöytään kuitenkin. Voi olla, että heidät saadaan vakuuttuneiksi viime kädessä. En minä ole niinkään skeptinen lähtökohtaisesti. Olisi taktinen virhe olla skeptinen. Ja jos ajatellaan, mitä tätä, miten tätä voitaisiin arvioida tässä vaiheessa, niin se on enna, ennen, ennen aikaistakin. No niin, Jean-Luc. No olen samaa mieltä lähestymiskantanne kanssa siitä, mikä parlamentin viesti pitäisi olla. Ja tämä täytyy toistaa myös yhteysryhmässä iltapäivällä. Se meidän viestimme on siis, että me emme hyväksy, että nämä kaksi lähdettä pidettäisiin erillään tässä vaiheessa keskustelua, mutta pari täsmällisempää huomiota kuitenkin vielä. Todellakin, kuten Paul Rübeck totesi, finanssitransaktio verossa – on pidettävä mielessä, että se säilyy. Jos ajatellaan nykyistä alvijärjestelmää, jäsenvaltiot eivät enää halua ehkä parempi korvata se, kuten komissio esittänyt, mutta komission kohdalla täytyy korostaa, että tulisi uusi pohja. Omat varat esitys perustuu kokonaan uuteen alvijärjestelyyn. Täytyy nyt korostaa sitä, että komissio tämän esityksen tekee. Toiseksi olen aivan samaa mieltä siitäkin, että omissa varoissa tarvitaan tiettyä vakautta. Muutoin todellakin joudutaan hyvin epävakaaseen tilanteeseen talousarviossa. Alalama suurin mietinnössä on mainittukin tiettyjä kriteereitä omien varojen valinnassa. Lopuksi olen muuten erittäin iloinen sitä tuesta, jota minulle on annettu lähestymistavassani niin todellakin meidän pitäisi tukea toden totta komissiota jo tässä vaiheessa antaa sellaisia merkkejä, ehkä epävirallisemmin kuitenkin komissiolle, että jos yksi sen esittämä omat varat lähde ei johda tuloksiin, niin pitää olla valmis tarjoamaan vaihtoehtoja. Mutta jälleen kerran on todettava, että komissio kuuluu nämä vaihtoehdot esittää ja me tuemme sitten komissiota, koska kyse on aika haurasta menettelystä, ettei sitten jouduta ojasta allikkoon kesken keskustelun. Kiitoksia kovasti Jean-Luc. No niin, tässä keskustelujen tilanne. Omista varoista me palaamme siihen iltapäivällä komission jäsenen kanssa, mahdollisesti myös omista varoista muutenkin, koska täällä ja sen totesi juuri, että meidän täytyy myös komission ja sen kanssa ottaa se esille. Ja sekä Ivalon että Raimerin läsnä ollessa. No niin, nyt esittäisin, että menisimme äänestyksen toimittamiseen, kuten jo suunnittelussakin olimme edellyttäneet. Eli menemme kohtaan 18. Vertman on valmistellut lausunnon, joka liittyy tuomioistuimen perussäännön muuttamiseen. Rouva Verkman, voisitko lyhyesti esitellä tätä ennen kuin toimitaan äänestyksen? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me kaikki tunnemme tämän asian, koska minä olen esitellyt tämän aiemminkin. Tuomioistuin ehdottaa perussääntönsä muuttamista tehokkuuden parantamiseksi. Kaksi seikkaa on tässä tässä relevantti meidän kannaltamme. Ensinnäkin tuomiston haluaisi vara puheenjohtajan ja myöskin tuomareiden määrään halutaan muutoksia. Minä olen nyt antanut jo oman eh, kantani ja olisin valmis hyväksymään tämän ehdotuksen. Muutosesityksiä ei ole esitetty ja tausta, taustatietoksi sen, että Diana Wallis on esittelijänä tässä asiassa vastuuvalikunnassa eli jurivalikunnassa. Kuun lopulla hän jättää tehtävänsä, joten saattaa, että tämä jurivaliokuntakin lykkää tämän sen käsittelyä tai hyväksymistä. Minä kannattaisin kuitenkin tämän lausunnon hyväksymistä, koska minun kantani ei tästä millään tavalla tule muuttumaan, eikä varmaan meidän muidenkaan kanta. Haluaisin vielä vain todeta, että suosittelisin, että hyväksymme tämän tekstin. Haluaisin kiittää kollegoita rakentavasta yhteistyöstä ja lämpimät kiitokset myös sihteeristölle sen ammattimaisesta toiminnasta. Kiitos. Merci. Kiitoksia valmistelijalle, sihteeristö. Arvostan myös teidän kiitoksia, jotka ovat perusteltu ei ja toimintamme äänestyksen lausuntoluonnoksesta yhtenä ryhmänä, koska ei tarkistuksella äänet puolesta Kiitos. Vastaan. Yksi, kaksi. Tyhjää. Joidan ai ei kun ei. No niin, hyväksytty. Valtaenemmistöllä onnittelut valmistelijalle. Seuraavaksi vielä, niin yksi äänestys, niitä ei paljon olekaan tänään. Se on siirto jota esittelijämme José Manuel Fernandes esittää tilintarkastustuomistuimen talousarvioon. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Niin, minulla ei oikeastaan ole paljon sanottavaa. Tämä liittyy artiklaan 47.1 rahoitus, varainhoitoasetuksessa tämä ehdotus. Ja budjetin kannalta tähän ei liity mitään suurempia muutoksia, koska kyse on muutoksesta kahden olemassa olevan budjettikohdan välillä. Niin, että siirto tapahtuu, siir, siirrossa on kyse sama, samoista summista. En tiedä, onko täällä paikalla tuomioistuimen edustajia. Mutta en minä tokikaan näitä muutoksia vastusta. Ehkä vastustan ehdotettuja virkoja, mutta ehkäpä olisi hyvä, jos tuomioistuin antaisi meille hiukan osviittaa, selittäisi asiaa. Kuten sanottu, ei minua tämä ollenkaan haittaa tämä ehdotus. Tämä sopii kyllä minulle ei varmaan mikään estä meitä äänestämästä puolesta, siis tämän siirtopyynnön puolesta. Kiitoksia esittelijä. Niin totesitte, että täällä olisi tilintarkastustuomioistuimen edustaja herra Rodriguez paikalla myös, jos haluatte vielä vastata esittelijän esittämiin kysymyksiin, niin olkaapa hyvä. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Jos nyt oikein ymmärsin esittelijän kysymykset, hän halusi yksityiskohtaisempia tietoja tästä kohdasta. Kuten tiedätte, me harjoitamme politiikkaa, että haluamme muuttaa hallintovirkoja tilintarkastajan virroiksi. Nyt on kyse viroista, jotka liittyvät meidän hallintoon. Kahden henkilökohdan, jotka viime vuoden lopussa jäivät varhaiseläkkeelle. Siksi me pyydämme teiltä suostumusta, että ne voitaisiin tilintarkastaja viroiksi muuttaa ihan välittömästi. Kiitos kovasti. Merci bien. Kiitoksia kovasti. Koska näitä täsmennyksiä nyt saatiin, niin esittelee ehdottaa, että hyväksymme siirtoesitykset. Äänet puolesta. Kiitos puolesta. Ei kukaan ja vastaan. Tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijällemme ja tilintarkastuomioistuimelle myös. No niin, aamupäivän on hoidettu. Kiitos teille. Me jatkamme samassa salissa ilman kahvia kello 15. Mukana on myös komission jäsen. Muistutettakoon vielä MRV-valtuuskunnan jäsenille, että Schulzin johdolla me Tapaamme kello 14 työryhmässä. Kokous päättyy.